Eh, ensimmäiseksi. Eh, meillä on kuulemistilaisuus eh, Välimeren aluetta koskevasta ihmisoikeusulottuvuudesta unionissa ja mm, Gaasan sodan tiimoilta tähän on tullut lisäulottuvuuksia ja meillä ei ole nyt Egyptin edustajaa paikalla, vaikka näin piti olla. Hänen piti tulla. Hän oli, olisi siis varapuheenjohtaja Mm, koska eh, kaikki eh, kokoukset on tässä, eh, tässä, tässä jäädytetty. Sitten Rova Napolitano Euroopan parlamentin nimissä laatii mietinnön ja sen siitä äänestys on siirretty Gaasan tilanteen vuoksi ja se pidetään 18. päivä helmikuuta ja hän ehdottaa meille päätöslauselmaa äänestykseen tuolloin. Hän painottaa tuossa päätöslauselmassa sitä, että euroalueellisesti, eurovälimerellisesti pitäisi painottaa ihmisoikeuskysymyksiä ja niinpä mm, tässä tulevat esiin Barcelonan prosessin mekanismit. Siinä on tiettyjä välineitä, jotka on otettu käyttöön. On haluttu vahvistaa ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä. Ja ne uudet säännökset, jotka liittyvät välimerikysymyksiin ja suuriin hankkeisiin alueellisesti ja meidän täytyy katsoa, minkälaisia innovaatioita on näkynyt tämän hankkeen tiimoilta. Niinpä siis ensimmäisenä annamme puheenvuoron Pasqualina Napolitanolle. Hänen jälkeen Dupla del Moral. Hän on Etelä Välimeren ja lähi johtaja Relexistä. Ja sen jälkeen herra Michael Emerson, Center for European Policy Studies. Ja sen jälkeen Michel Tugian, hän on eh, ei, eh, kansalaisjärjestöjen foorumista. Olkaa hyvä Pasqualina Napoletano. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kuten te äh, muistutitte viime äh, ensi viikolla Brysselissä äänestämme tästä mietinnöstä, joka käsittelee Euroopan unionia ja välimerta, välimeren unionia. Äh, kuten tiedätte, olemme nyt hiukan umpikujassa, mitä tulee näiden uusien instituutien luomiseen, joka tämässä sopimuksessa on määritelty. Uskon, että parlamentti, kuten aina, tulee tekemään rakentavan ehdotuksen. Tarkoituksena on luoda johdonmukaista politiikkaa, vaikka me itse sanoimme, että ähm, on, meillä on joitakin ongelmia ähm, Euroopan unionin ja Euroopan unionin yksittäisten jäsenvaltioiden ja välimeren udottuvuuden välille. Sen geometria muuttuu tällä hetkellä tavallaan, koska meillä on erilaisia välineitä, jotka toimivat rinnakkain ja usein emme tiedä, voidaanko niitä yhdistää hyvällä tavalla. Siksi haluaisin korostaa sitä, että neuvosto on päättänyt, että tämä Välimeren unioni kattaa ja korvaa Barcelonan prosessin ja uudet ulottuvuudet, jotka otettiin käyttöön huippukokouksessa viime vuoden heinäkuussa ja ne, jotka, josta päätettiin Marseillen ulkoministerikokouksessa. Kun tähän mennessä käyt, käytettiin äh, määritelmää äh, Barcelonan prosessi, Välimeren union, viiva Välimeren unio. Nyt äh, tämä Välimeren unioni termi korvaa tämän kaiken. E, e, ja tähän liittyy ongelmia. Miksi? Koska Barcelonan prosessin säädökset ovat vielä voimassa ja me tiedämme, että tämä puitesopimus, joka yhdistää Euroopan unionin jäsenvaltiot osaan Välimeren maiden kanssa, perustuu asiakirjaan, joka määrittelemään nämä tunnetut kolme pilaria, mutta myöskin rahoitusohjelman joka on täysin Euroopan unionin budjetissa ja se näkyy erilaisissa alueellisissa, ylialueellisissa ja kahdenvälisissä ohjelmissa. Tähän ja on vielä olemassa naapuruuspolitiikkaa eteläisten maiden kanssa, joka erityisesti näkyy kahdenvälisessä politiikassa, joka perustuu toimintasuunnitelmiin. Ja tässä on tietyt ehdot olemassa, mitä tulee ihmisoikeuksiin eh, ja oikeusvaltion kehittämiseen. Ja tämä politiikka eh, jatkuu No mitä Välimeren unioni sitten tuo lisää? Välimeren unioni tuo meille konkreettisempaa politiikkaa siinä mielessä, että sitä kautta tai että otetaan nämä uudet ohjelmat käyttöön ja perustetaan sihteeristö, jonka tulisi hallinnoida näitä ohjelmia, niin tällä tavoin saadaan aikaan alueellista integraatiopolitiikkaa, vahvempaa alueellista integraatiota, monenkeskistä, joka todella fyysisesti tapahtuu Välimeren alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että edistetään taloudellista, ympäristö- ja rakenteellista integraatiota Välimeren alueella. Rahoitus näille aloitteille ei ole ainoastaan eurooppalaista, vaan se on kahdenvälistä. välistä Ähm, myös äh, nämä äh, niin kutsutut eteläiset kumppanuusmaat osallistuvat budjettiin ja sen lisäksi kaikki EUn jäsenvaltiot ja myöskin äh, osa määrärahoista otetaan EUn budjetista ja lisäksi on yksityisiä määrärahoja, jotka ovat erittäin tervetulleita jos nyt joku sitten sanoo, miksi komissio ei hallinnoi tätä prosessia tai miksi se ei voi sitä hallinnoida, niin vastaus löytyy myöskin rahoituksen luonteesta, koska komissio hallinnoi unionin budjettia eikä yksitoistaisia määrärahoja tai muunlaisia määrärahoja. Välimeren unioni ottaa käyttöön myös uudenlaisia instituutioita poliittista vuoropuhelua varten, jotka, joita tähän mennessä Barcelonan prosessissa ei oltu vielä tavallaan kodifiointe. Esimerkiksi yhteispuheenjohtajuus tällä hetkellä yhteispuheenjohtajuus on Egyptillä ja vähän epäselvämpää on, kuka on eh, EUn puheenjohtaja, koska vaikuttaa siltä, että Ranska jatkaa puheenjohtajuutta presidentti Sarkosin johdolla, vaikka sopimus sanoo muuta. Eh, sopimuksen mukaan neuvoston pitäisi yrittää saada aikaan enemmän jatkuvuutta tähän edustukseen, mutta niin kauan kuin Lissabonin sopimus ei astu voimaan ja anna Euroopan unionilla enemmän vakautta ja selkeyttä ulkopolitiikassa, niin tämä ei ole vielä selvää. Lisäksi kodifioidaan vuosittainen hallitusten ja valtionpäämiesten huippukokous ja myöskin ulkoministerien kokous Siihen osallistuvat kaikki Välimeren unionin ulkoministerit ja sihteeristö, jolla tulee olemaan operatiivisempi rooli. Tämä on erittäin positiivista. Parlamentilla on lähestymistapa, joka korostaa ristiriitaisuuksia, mutta se näkee myös tämän prosessin monet myönteiset puolet. Se, että tälle prosessille siitä tehtiin todellinen kumppanuus, eli eh, eteläiset maat ja Euroopan unioni yhdessä jakavat eh, tietyt instituutiot on erittäin myönteinen asia, koska muistan, että myös tämä mietintö, jota minä käsittelin viime kaudella liittyen naapuruuspolitiikkaan, me vaadimme, että komissio antaa tälle politiikalle myös omat toimielimet, koska on mahdotonta tehdä politiikkaa ilman elimiä, ilman instituutioita. Joten Pariisin huippukokouksessa käsitellään ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, mutta on varsin selvää, että nämä instituutiot, huippukokous, yhteispuheenjohtajuus ja ulkoministerikokous, niiden ytimessä ei ole ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteet, ne eivät ole tämän unionin y- ytimessä. Ja siksi Amnesty International ja Kairo-instituutti ja Human Rights Watch ja FEDEAC ovat ja Euromed Rights ovat kirjoittaneet kirjeen, jossa he korostavat tätä elementtiä, joten poliittinen vuoropuhelu ei ilmeisesti keskitty tähän ulottuvuuteen. Toisaalta me parlamenttimme kritisoimme samaa kriteeriä, joka on johtanut neuvoston ja osan komissiota e, e, ehdottamaan tällaista suhteiden parantamista tiettyjen maiden kanssa, tässä tapauksessa Israelin ja Marokon kanssa ja vaikuttaa siltä, että ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate eivät ole näissä arvioissa olleet mukana, kun on kerran totta, että vuonna 2008 Israel on 60 prosentilla lisännyt ö, mie, miehityksiä Eh, tämä on kansainvälisen oikeuden rikkomista, mutta tämä ei eh, löydy tästä eh, ehdotuksesta. Ja myöskin Marokko on kehittänyt ihmisoikeuksia, mutta sillä on vähän tällainen piilokonflikti, Länsi-Saharan konflikti, jonka ratkaisu on varmasti hyvin hankala, mutta siihen liittyy ihmisoikeusongelmia ottaen huomioon, että viime viikolla oma valtuuskuntamme meni sinne paikalle ja näki, kuinka monimutkainen tämä tilanne on erityisesti ihmisoikeuksien näkökulmasta ja myöskin Äh, ottaen huomioon tämän vähemmistön äh, ongelmat, mutta tämä ei mitenkään ole mukana äh, tässä arviossa, kun yritetään, halutaan parantaa suhteita, nostaa ne uudelle tasalle. Ja kollegat ovat tavanneet joitakin komission virkamiehiä, jotka neuvottelevat Mm, Libian kanssa assosiaatiosopimuksesti, kun nämä kollegat sanoivat meille, että tämän, tämä sopimus alkaa sa- sanoilla me jaamme samat arvot ja oikeusvaltioperiaatteet, niin mehän ryhtyimme nauramaan. Mehän sanoimme, että ehkä parempi, että te sano noin ja sanotte vähän rehellisemmin. Sanotte, että me olemme kiinnostuneista suhteista Libyan kanssa huolimatta ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta ja tilanteen kehittymisestä, koska tämä kyllä vaikuttaa vähän hassulta riskinä on se, että näistä äh, konsepteista vain puhutaan. Äh, joko me olemme rehellisiä ja sanomme, että Euroopan unioni haluaa edistää ihmisoikeusperiaatteita, te sanomme, että emme yritä esittää, että haluamme edistää ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, tai sitten jos haluamme sitä tehdä, niin meillä täytyy olla vähän uskottavammat välineet, koska tähän mennessä assosiaatiosopimuksen toisen artiklan klausula ei ole koskaan johtanut siihen, e, e, e, että Euroopan unioni olisi siihen vedonnut eikä tämä, nämä sopimukset ole aiheuttaneet minkäänlaista suurta muutosta tai kehitystä ja tätä tukevat myös tutkimukset, joita erilaiset kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina tehneet, mutta se löytyy tämä tulos myös parlamentin tutkimusten tuloksista. Nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että tilanne ei edisty rehellistä olisi nyt katsoa, mikä tilanne nyt on ja pohtia tulevaisuutta. Voitaisiinko ehdollisuudella kehittää, päästä eteenpäin? Olemme varsin epäileväisiä sen suhteen. Sopimuksen kaksi kohdan lausukka, sitä lauseke sitä ei ole koskaan toteutettu. Onko siitä mitään hyötyä? Mm, no, me kaikki olemme tietoisia eräästä asiasta, nimittäin että, eurooppalainen, että meidän eurooppalainen kokemuksemme osoittanut meille, että ainoastaan täysi integraatio Euroopan unionissa on saanut aikaan todellisia muutoksia niissä maissa, joiden kanssa meillä on suhteita. Öö, Euroopan unionin ulkopuolella, integraation ulkopuolelle, jos maat jäävät, niin silloin näillä mailla on oma kehityksensä, jos esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa kehitystä on tapahtunut Euroopasta riippumatta, mutta Euroopan unionin ulkopuolella Euroopan unionin välineillä on varsin vähän vaikutusta maiden kehitykseen. Kuitenkin meillä on Euromed parlamentaarinen yleiskokous ja me olemme luoneet tämän myöskin Barcelonan prosessin puitteissa. Ehkä meidän pitäisi pohtia, miten tämä saadaan yhdistettyä tähän uuteen Välimeren unioniin. Minä uskon, että meillä on ollut muunkinlaisia kokemuksia esimerkiksi Itä-Euroopan kanssa. Ja meillä on vaikeuksia nyt lähestyä arabimaita, ehkä koska meillä on myös epäluuloja. Ajattelemme, että arabimailla ei ole kiinnostusta demokratiaa ja vapauksia kohtaan samalla tavoin kuin Eurooppa laisilla mailla ja siksi me emme myöskään usko, että tilanne voisi kehittyä. Mitä tässä nyt yritän sanoa? Sitä, että nämä maat osallistuvat esimerkiksi yhdistyneiden kansakuntien toimintaan. Ehkä voisimme lähteä sieltä ja katsoa, että mitkä oikeasti ovat ne arvot, joita me jaamme ihan todellisuudessa, eikä, eikä vain abstraktisti, kuten teemme Itä-Euroopan maiden kanssa. Ja pohjana on silloin Euroopan neuvoston ihmisoikeusyleissopimus. Jos me oikein pohdimme, niin näiden maiden kanssa meillä ei ole mitään juridista tekstiä, jonka jakaisimme, joka sanoisi, että meillä on yhteiset arvot, koska sopimusten kaksi lausuke lauseke on ennemminkin eurooppalainen lauseke, koska eh, eivät nämä maat pidä sitä sellaisena asiana, joka on heidän omansa ehm, joka voisi aiheuttaa jotain ongelmia silloin, kun parlamentti esimerkiksi eh, tekee päätöslauselmia. Eh, usein neuvosto sitten, kun parlamentti tällaisia asioita sanoo, niin neuvosto sanoo näille maille, älkää huoliko, parlamentin täytyy nyt vähän tässä puhdistaa ilmaa, mutta suhteet teidän maihinne säilyvät kuitenkin hyvinä, koska meillä on muita ongelmia ratkaistavina, jotka kiinnostavat meitä. Ehkä meidän pitäisi löytää joku pohja, joka olisi yhteisempi, siis joka sopisi sekä meille että näille maille, joka tästä suhteesta tulisi vastuullisempi myöskin kumppanuusmaiden näkökulmasta. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin sanoa, meillä täytyy olla myös parempia välineitä, mitä tulee kansalaisyhteiskunnan edustukseen ja kansalaisyhteiskunnan instituutioiden edustukseen. Pyydämme esimerkiksi, että enemmän arvostettaisiin Välimeren kansalaisyhteiskunnan verkostoja. Ne ovat olleet nyt jo vuosia käytössä ja meidän pitäisi arvioida ja arvostaa niitä enemmän. Näissä maissa on myös ammattiyhdistyksiä, yritystoimintaa, naisjärjestöjä, joilla joita meidän täytyy tukea ja joille meidän pitäisi antaa rakenne. Äh, haluaisimme esimerkiksi eurovälimeri äh, talous- ja sosiaalikomitean äh, niin, että yritys maailma ja ammattiyhdistysliike, nehän ovat olleet paljon pidemmällä kuin politiikka menneisyydessä esimerkiksi alueiden välisissä suhteissa, kun taas politiikka usein keskittyy näissä maissa hyvin nationalistiseen politiikalla on hyvin nationalistinen lähestymistapa näissä maissa. Naisliikkeillä on ollut vaikutusta esimerkiksi lainsäädäntöön näissä maissa, joten ehkä meidän pitäisi antaa näille yhdistyksille enemmän painoarvoa. Tällä hetkellä tilanne on varsin ristiriitainen. Kaikki euro välimeriunionin instituutiot ovat nyt jäädytetty johtuen Gaasan ja Gaasan tilanteesta ja sen jälkeisestä tilanteesta. Ähm, me haluamme nyt käynnistää tämän parlamentaarisen yleiskokouksen instituutiot. Kiitoksia. Merci beaucoup, Pasqualina. Pasqualina qui ne... Kiitoksia kovasti, Paskualina. Sinähän puhut varsin suoraan, niin kuin tässä voitiin kuulla, ja hänellä on myös monia ajatuksia tähän tämän prosessin kehittämisen. Nyt sitten herra Del Mora kertoo tilanteesta ja välineistä, mekanismista, joita voidaan käyttää, jotta voidaan tehokkaammin edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa alueella. Very much. Uh, good morning. And uh, I would like to thank... Kiitos. Hyvää huomenta. Kiittäisin ihmisoikeusalivaliokuntaa Euroopan parlamentissa, samoin kuin sen puheenjohtaja Rova Flotrea, tämän julkisen kuulemisen järjestämisestä. Haluaisin kiittää myös Rova Napolitanoa hänen työstään ja mietinnöstään Barcelonan prosessista, josta tullaan myös keskustelemaan myöhemmin ja sitä äänestetään, kuten kuulimme, 18. helmikuuta. Kiittäisin häntä myös siitä, mitä hän juuri sanoi. Hän toi esiin nimenomaan niitä asioita, joihin meidän on puututtava. Heinäkuussa 2008 Pariisissa meillä oli 43 valtion päämiestä Euroopan unionista ja Välimeren alueelta, jossa sovittiin, että pyritään jatkamaan Barcelonan prosessin tavallaan edistämistä kolmella eri tavalla haluttiin esimerkiksi järjestää äh, huippukokouksia ja sen lisäksi myös äh, enemmän tällaisia äh, yhteisiä elimiä, joiden kautta voidaan edistää toimenpiteitä, jotka auttaisivat Välimeren alueen kansalaisten asemaa. Tämä puuttui aikaisemmista toimista. Euroopan komissio piti tämän huippukokouksen tuloksia hyvänä, mutta toimi myös itse hyvin aktiivisesti eh, tässä prosessissa, jossa muotoiltiin tätä julkilausumaa, joka sitten oli tämän huippukokouksen tavallaan päätös. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää edistää tällaista kumppanuutta. Tämä lopullinen julkilausuma hyväksyttiin yksimielisesti ja siinä puhutaan nimenomaan poliittisen monimuotoisuuden demokratian vahvistamisesta, osallistumisesta poliittisen elämään sekä perusoikeuksien vahvistamisesta huomioin, mitä Rova Napolitano sanoi jaetuista arvoista. Mutta yksi asia, mikä on tärkeää, on se, että meidän täytyy huolehtia, että nämä poliittiset tavoitteet sopivat Barcelonan prosessin tavoitteiden kanssa. Komissiossa on aktiivisesti pyritty huomioimaan ihmisoikeuksien suojelu eri tasoilla – Euroopan unionin naapuruuspolitiikan puitteissa sekä multilateraalisten suhteiden puitteissa. On tärkeää huomioida tässä, että Välimeren unioni perustuu kumppanuuteen, periaatteisiin ja toimiin, jotka ovat äh, meilläkin vallalla. Tämä monimuotoinen puitteisto perustuu hyvin pitkälti ihmisoikeuksiin, mutta siinä ei kuitenkaan ole mekanismeja, joilla nämä toimenpiteet toteutettaisiin. Meidän kokemuksemme osoittaa, että kaikkein tehokkain tapa huomioida ihmisoikeudet ovat nämä kahden väliset sopimukset naapuri, naapuruuspolitiikan ja assosiaatiosopimusten pohjalta. Kertoisin esimerkin, josta myös Taana puhui, nimenomaan Marokosta. Marokko on jo mukana seuraavassa vaiheessa Euroopan naapuruspolitiikassa. Eurooppalainen naapuruspolitiikka ei ole ihan puhtaasti bilateraalinen sen vuoksi, että tavoitteet ovat samat, konvergenssi, yhteisiä arvoja arvojen suuntaan taloudellisissa asioissa sekä elämän laadussa huomioiden Euroopan unionin elämänlaatu, joten meillä on samat tavoitteet. Instrumentit ovat myös hyvin samanlaiset. Marokon kohdalla, joka on ehkäpä tämä kaikkein kehittynein maa, jossa on uudet tavoitteet, suhteet ja ollaan päästy uuteen vaiheeseen naapuruspolitiikasta. Jos me otamme ihan puhtaasti vain ihmisoikeuskysymykset, niin näemme, että olemme päässeet pitkälle tässä ja ottaen mukaan myös Marokon halun yhdentyä ja ehkäpä tulla mukaan allekirjoittaa joitakin Euroopan neuvoston sopimuksia. Joten tässä ollaan menty hyvään suuntaan eurooppalaiset toimintasuunnitelmat kattavat muun muassa poliittisen vuoropuhelun, jossa katettaisiin perusoikeudet ja ihmisoikeudet, kokoontumisvapaus, ilmaisunvapaus, naisten ja lasten oikeudet ja oikeuslaitos. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on erityisiä tavoitteita kunkin kumppanin mahdollisuuksien pohjalta. Me olemme vahvistaneet näitä yhteyksiä perustamalla erityisiä aliryhmiä Tunisian, Marokon, Palestiinan, Israelin ja muutaman muun valtion kanssa. Ja tarkoituksena olisi vahvistaa näiden alivaliokuntien työtä, laajentaa sitä. Meillä oli jo ensimmäinen tapaaminen Palestiinan viranomaisten kanssa ja tulemme tekemään saman myös Israelin kanssa. Näissä kokouksissa säännönmukaisesti me tarkastelemme, mitä edistysaskelia on tehty ja myös mahdollisia ongelmia. Mahdollisesti myös tarkastellaan niitä sopimuksia ja, ja sitoumuksia, joita tämän kumppanuussopimuksen puitteissa on tehty esimerkiksi ihmisoikeuksista. Edellisessä kokouksessa me totesimme, että positiivista kehitystä on tapahtunut, mutta enemmän on tapahduttava. Toinen eh, laadullinen muutos työssämme on se, että kansalaisjärjestöt ovat mukana vahvemmin. Me saamme tukea myös eh, unionin budjetin kautta, lähinnä ihmisoikeus- ja demokratiavälineen kautta. Me todellakin uskomme, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tulee olla mukana aktiivisesti työssämme kehittämässä näitä uudistuksia, mutta myös antamalla erilaisia palveluita, kulttuurisia, sosiaalisia, taloudellisena muissa puitteissa. Meillä on useita kumppaneita kumppaneita eri alueilla liittyen esimerkiksi julkishallintoon, oikeuslaitokseen, jotka liittyvät äh, läheisesti ihmisoikeuskysymyksiin, vaikkakin kuva on hieman äh, laajempi, jos katsotaan esimerkiksi äh, kansalaisoikeuksia. Joillain alueilla meillä on suuria huolenaiheita liittyen esimerkiksi kuolemantuomioon, hallituksen kansalaisjärjestöjen valvontaan ja tiettyjen kansalaisjärjestöjen rahoituksen poistamiseen ja tiettyjen kansalaisjärjestöjen lakkauttamiseen. Meillä on myös ollut ongelmia esimerkiksi sananvapauden suhteen ja toimittajia on vainottu. Meillä on myös naisten ja lasten oikeuksien rikkomuksia ja lainsäädännöllinen puitteisto liittyen vaaleihin monissa näissä maissa ei vielä vastaa kansainvälisiä standardeja. Siksi meidän on jatkettava yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jäsenvaltioiden hallitusten kanssa, Euroopan parlamentin kanssa, läheisesti pidettävä silmällä äh, Välimeren kumppanimaiden ihmisoikeustilannetta ja demokratiatilannetta. Näissä erityisissä ihmisoikeusalivaliokuntakokouksissa me Euroopan unionina otamme esiin nimenomaan poliittiset ulottuvuudet. Sen lisäksi otamme esiin myös huolenaiheet liittyen ihmisoikeuskysymyksiin diplomaattistenkin kanavien kautta. Ja tämä huomioidaan myös niissä sitoumuksissa, mitkä nämä maat ovat tehneet naapuruspolitiikan sopimuksissa. Tämä kaikki näkyy myös näissä uusissa ohjelmissa vuodelle 2007-2013. Niissä painotetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista Välimeren maissa. Eri erityisesti priorisoidaan Mashrek-maiden äh, ihmisoikeusohjelmaa 2007-2010. Ja tämän ohjelman kautta nimenomaan halutaan tukea ja edistää ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Ja toki me haluamme pitää kiinni tästä äh, prioriteetista myös äh, väliarvioinnin jälkeen. Haluaisin vielä palata tähän multilateraaliseen näkökulmaan, joka on tämän päivän kuulemisen tavoitteena. Me uskomme, että tämä monen välinen lähestymistapa auttaa meitä hoitamaan paikallisia haasteita ja ihmisoikeusongelmia. Esimerkiksi sitä kautta, että otetaan kansalaisyhteiskunta mukaan. Komissio on toiminut vuoropuhelussa useiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Me uskomme, että kansalaisyhteistyö on vahvistettava ja sen mahdollisuuksia on vahvistettava. Sen vuoksi komissio tukee myös tätä Eurovälimeren kansalaisjärjestöjen platformia. Me uskomme myös, että meidän tulisi vahvistaa paikallisia toimijoita ja tässä meidän tavoitteenamme on tukea tätä kehitystä ohjelmalla, jonka tavoitteena on pyrkiä hyvään hallintotapaan ja ottaa mukaan integroidut suunnitelmat. Me voimme myös ottaa esiin yhteisiä tavoitteita, kuten esimerkiksi terrorismin vastainen taistelu tai esimerkiksi kokemusten ja tuen antaminen vaalityössä tai poliittisen pluralismin tukeminen. Ulkoasiaministerit järjestivät seminaarin, jossa käsiteltiin terrorismin vastaista taistelua viime kesäkuussa. Paikalla oli erityisraportoijia ja toimittajia ja muita asiantuntijoita ja hyväksyttiin julkilausuma jossa puhuttiin nimenomaan äh, taistelusta tai äh, lasten oikeuksista, kidutuksen kieltämisestä ja muista vastaavista asioista. Eurovälimeri äh, yhteistyön ohjelma on laadittu komissiossa ja nyt sitä ollaan toimeenpanemassa paikallisella tasolla. On luonnollisesti vaikeata löytää paljon yhteisiä nimittäjiä, joilla olisi mahdollisuuksia, mutta sen ei kuitenkaan tulisi olla minkälainen tekosyy sulkea silmänsä yhteisten arvojen rikkomuksilta. Ja me toivomme, että vuoden 2009 toimintaohjelma toteutetaan ihan niin kuin Euromed-ministerit päät päättivät viime marraskuun kokouksessa Marseijassa. Me pidämme hyvin tärkeänä, että voidaan vahvistaa ihmisoikeustilannetta Välimeren maissa. Tämä on alue, joka inspiroi ja ohjaa meidän toimiamme emmekä me koskaan ole välinpitämättömiä siitä, mitä sillä tapahtuu liittyen ihan yleisiin periaatteisiin ja todellisiin tapahtumiin. Me tiedämme, että tämä ei ole komission asia, vaan tämä on yhteinen Euroopan unionin ponnistus ja tämä on erityisen tärkeää myös parlamentille. Kiitos. Kiitoksia herra Dopadel Moralia seuraavaksi te siis puhuitte tässä, kuinka hyvin Välimeren unionin unio on lähtenyt liikkeelle. Siis jos te voisitte nyt kertoa, missä määrin näette tällaista vahvistusta kansalaisjärjestöiden kohdalla tapahtuneen. Aluksi puheenjohtaja haluaisin ensin kiittää teitä, että olette ottaneet meidät vastaan. Haluaisin muistuttaa hiukan tästä kontekstista. Nimittäin Eh, ihmisoikeusverkoston foorumista, joka syntyi hiljattain ja se on tunnustettu kumppaniksi komission ja Euroopan muiden toimijoiden kanssa. Ja erityisesti komission tuella olemme onnistuneet lähtemään liikkeelle. Halusin kiittää komissiota vaikkakin aluksi, kun ajatellaan Barcelonan prosessin tuloksia, niin meidän roolimme, vaikka tämä onkin kansalaisjärjestönä, arvioida tilannetta hiukan vähemmän optimistisesti, mitä tulee ihmisoikeuteen ja edistykseen demokratisessa, demokratisessa kysymyksessä. Siis paljon mainitaan aina yhtä maata, Nimittäin Marokosta puhutaan ja Marokko, sekin kuitenkin on tarkastelua eikä se voi olla puu, joka tavallaan peittää metsän puilta. Meille tässä on tapahtunut tiettyä takaisin perutusta ihmisoikeuskysymyksissä. En halua mainita täällä kaikkia näitä maita ja mitä tulee hyvin, sama koskee hyvää hallintapäidemokratiaa. Tämä on epätäydellinen tulos Barcelonan prosessista asuntosopimukset ja naapuruuspolitiikka ei ole mielestäni mahdollistanut sitä, että on, olisi voitu parantaa merkittävällä tavalla tilannetta, paitsi ehkä laadullisesti, mutta niin kuin äsken komissiosta sanoi, se, että annetaan tietokoneita, koulutetaan kirjaaja, mutta se on sitten hyvä asia, mutta kansalaiset kuitenkin saattavat silti kärsiä tilanteessa samoin kansalaisjärjestöt, joten kysymys ei liity pelkästään määrään, vaan myös laatuun. Ajatellen normien kehittymistä demokraattisessa kysymyksessä. miten normeja käytännössä sovelletaan. Säännöthän tunnetaan kyllä. Olemme nähneet vars, varsinaista regressiota ajatellen kansalaisyhteiskunnan paikkaa näissä maissa. Aktiivijäseniä vainotaan, karkoitetaan maasta, järjestöjä voida synnyttää erittäin tiukkaa kontrollia, jopa kielletään varojen vastaanottaminen. Myös niitä varoja ei voida ottaa vastaan, joita EU on välittänyt. Tässä voidaan toimia myös fyysisesti, saadaan vankilatuomioita silloinkin, kun nämä henkilöt ovat esimerkiksi Ranskassa. Ajattelen tässä yhtä ystävämme, joka joutui kahdeksi vuodeksi vankilaan. Hän on tunnisialainen ja tämän takia hän nyt elää Ranskassa jo jonkun aikaa, mutta ikävä kyllä hän tuki jotakin Aulikken edustajaa ja esitti tiettyjä vaateita, hän joutuu saivankeatuomioon. On selvää, että me emme jaa tällä kentällä tavallaan tällaista näkemystä asioista ja olemme hiukan hämillämme tästä tilanteesta. Tässä tavallaan on tilaa Välimeren unionille, se voisi toimia. En nyt halua palata tämän tavallaan UFOn syntymiseen tässä ensivaiheessaan, koska me emme välttämättä nähneet siinä minkälaista koherentiutta, miten se liittyy Barcelonin sopi- prosessiin, mikä sen suhde on, komissio ja niin edelleen. Ja tietenkin on keskusteltu paljon ja hyvin EU-jäsenvaltioiden kesken, Saksa ja Ranska, mutta muut ovat myös olleet mukana. Välimeren unioni on tavallaan ottanut sisään se Barcelonan prosessin tyytyväisiä voidaan olla siitä, että Barcelonan prosessihan kuitenkin onnistui jossakin asioissa. Asiat ovat kuitenkin raiteillaan, mitä tulee erityisesti naapuruspolitiikkaan ja miten arvioidaan toteutettuja politiikkoja. Meistä tuntui tärkeältä ottaa mukaan Välimeren unioni tähän prosessiin. Nyt sitten olemme hiukan kysymysmerkkejä tavallaan. En, tietenkin aloitteen hyväksymme. siellä liittyy taloudellisia hankkeita, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, taloudelliseen kehitykseen, ympäristökysymyksiin. Tietysti kaikki tällaiset asiat voimme hyväksyä varsin hyvin, vaikkakin joku päivä täytyisi toimia niin, että EU-toimielimet pohtisivat myös vapaakauppasopimukset, sosiaalista tilannetta näissä maissa – ja taloudellisia kehitysprojekteja. Projektit eivät ole mitenkään neutraaleja. Meitä kuitenkin hämmästytti nähdä, että ainakin ensivaiheessa oli tällainen jonkinlainen dikotomi, joka aiheutti, että suurten hankkeiden, suuret hankkeet liittyvät e- Välimeren unioniin, muu taas kuului parlamentilla komissiolle, mä oikein tiedä kelle – Silloin korostimme sitä, että nämä muut asiat, siis hyvä hallintotapa, ihmisoikeudet, demokratia, konfliktitilanteet tällä alueella, olivat vaarassa joutua sivuraiteille. Pelkään, että se on vaikea toimina, toimia minä ennusteena, koska nyt tilanne on täysin jättänyt, koska Israelin ja Palestinan tilanne on ollut tässä taustalla. Tämä on järkyttänyt saivan kaiken, myös kokoukset, jotka ovat olleet tällaisia yksityisluontoisempia. Me emme ole vielä ymmärtäneet, mikä sija löytyy hyvälle hallinnolle, ihmisoikeuskysymykselle, demokratiselle kysymykselle Välimeren unionissa. Periaatteessa käsitelläänkö näitä kysymyksiä naapuruspolitiikan kautta jatkossakin? Entäs Barcelonan prosessin saavutukset, kehitetäänkö niitä yhdessä sosiaalisten ja sosiaalisten kysymysten kanssa, minkälaista dialogia käydään jäsenvaltioiden valtioiden kesken? Heti kun saadaan aikaan yhteispuheenjohtajuus kansalaisyhteiskunta törmäsi silloin tällaiseen äh, torjuntaan kohdistuvan itseensä Välimeren unionissa, ainakin näissä konferensseissa, joissa käsiteltiin Istanbulin konferenssin seurantaa tai kun, kun haluttiin osallistua foorumiin, se toimi varsin aktiivisesti Istanbulin, Istanbulin konferenssissa ihmisoikeuskysymyksissä. Keskustelu kesti jopa päivän siitä, pitikö olla läsnä vaiko ei. Ja lopulta me olemme itse asiassa kun kerran näin kauan tästä jauhoitte, niin meidän oli parempi häipyä. Tämä tulee aika selväksi. Sitten on selvää, että olemme törmänneet tiettyihin ongelmiin. Jos osa eurovälimerikumppanuutta, joka hyötyy tästä yhteispuheenjohtajuudesta, voi nauttia uusista välimerunnin rakenteista ja sitten se vaarantaa, kyseenalaistaa kansalaisyhteiskunnan osallistumisen ja mukana olon, jota kuitenkin komissio on pitkälti tukenut. Samoin hallitukset ja Euroopan parlamentti. Ja näin ollen siis kansalais, tämä kansalaisyhteiskunta e- e- ehdota kysymyksiä pohjoisosassa, mutta mutta ovatko siis riippumattomia järjestöjä kansallisyhteiskunnasta jaetaan kuitenkin samat periaatteet, halutaan toimia yhdessä ihmisoikeus- ja demokraattisissa asioissa. Uskon, että nämä kysymykset kaikki käsitellään varsin rajoitussa muodossaan, joka on aika omituista. Tässä vaiheessa en halua mitenkään ennustaa tulevaisuutta – en halua ennustaa pahinta, mutta tänään voin todeta sellaista, että toisaalta olemme jo kokeneet, että meidät on torjuttu. Mm, mielelläni kertoisin vaikka komission jäsenelle, tai haluan kuitenkin, että komissio siis tuki jäsenval... Mm, kansallisjärjestön läsnäoloa, vaikka muut sitä eivät halunneet. Toiseksi en ymmärrä, miten Välimeren unionissa käsitellään niitä kysymyksiä liittyvät naapuruspolitiikkaan, sopimukset, joita on solmittu, kohdennetut sopimukset, joita on tehty ja sitoumukset mukaan lukien, mitä on jo tehty. Mutta pitää ottaa huomioon myös tulevaisuuskomission edustaja juuri sanoi, että periaatteessa saa näyttää varsin myönteiseltä, tähän liittyy erilaisia sävyjä, Mutta molemmat olemme samaa mieltä siitä, että työtä on paljon jäljellä ja, ja meidän pitää ryhtyä toimeen aikaisemmin ja tällä hetkelläkin. Olemme hiukan hämillämme tietystä kysymyksistä ja tulevaisuutta, tulevaisuutta voimme sitä vieläkin suurimpia kysymyksiä. Miten komissio, parlamentti, muut toimivat yleensä toimivat, puuttuvat ihmisoikeus, demokratia ja hyvän hallinnon kysymyksiin ja toisaalta minkälaisia välineitä käytetään, miten kansalaisjärjestöt voi, tulevat edustetuiksi, miten voidaan taata niille myös edustaminen läsnäolo. Siis joka, jos joka kerta meidän pitää perustella ja keskustella päivä siitä, kuka voi olla läsnä salissa, kuka ei, niin silloin kyllä pelkään, että työ ei juuri voi edetä tehokkaasti. Jälleen kerran Tiedän, että voimme luottaa EU-toimielinten apuun. Pohdin, mietin kuitenkin, onko järkevää tämä yhteispuheenjohtajuus, joka saattaa johtaa siihen, että yksi puheenjohtajassa käyttää lähes veto-oikeutta joistakin kysymyksistä tai jostakin rahoituksesta tai jostakin ohjelmasta tai sitä kuka voi osallistua kansalaisjärjestöistä tällä tasolla tunnetaan siis tiettyä huolta ja haluaisin ilmaista tällaisen kysymyksen. Toivoisimme kuitenkin, että Välimeren unioni ei talous- ja sosiaalikysymysten kautta keskittyy vain näihin kysymyksiin ja ottaisi vastuulleen täysin myös ihmisoikeuskysymykset ja hyvän hallintotavan. Haluaisin lyhyesti sanoa, että on hienoa tietysti ryhtyä tällaisiin suuriin taloudellisiin hankkeisiin, mutta, mutta jos on kyse sitten korruptio, helposti näihin liittyy korruptiota, eikä varat, raat menekään sitten alueen kehittämiseen. Ja tämä on asia, joka pitää pitää mielessä ja ottaa huomioon. Tällaisia huolia meillä on, jopa sanoisin ahdistuksen aiheita. Ja näistä asioista halusimme tietää enemmän, sillä jos EU e haluaa olla uskollinen arvoilleen ja sille, mihin on sitoutunut, siis kumppanuuteen, josta ei ole poistettu mitään arvopuolia eikä periaatteita, niin silloin asioista pitää käsitellä selvästi ja vaatia tiettyä ehdollisuutta. Ei tällaista imperialistista ehdollistamista tai voimatasapainoa, joka olisi tavallaan tällainen moraalinen diktatuuritilanne, vaan tällaista edullistamista, joka todellakin mahdollistaa sen, että voidaan saada asioita eteenpäin ja kehittymään, ja kansalaisjärjestöllä on myös tilaa toimia. Erityisesti kansalaisyhteiskunta on huolissaan tasa-arvokysymyksistä. Tämä on kysymys tulee olemaan erittäin tärkeä tulevina viikkoina Istanbulin konferenssin jälkeen. Se vaikuttaa paljon demokratian kehitykseen maissamme yleisestikin. Kiitoksia. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Tub... Kiitoksia herra Tubiana tästä puheenvuorostamme. Tästä tuli monia kysymyksiä. Joten nyt saatte puheenvuoron vielä Haldubla del Moral, koska tässä tuli tiettyjä kysymyksiä aikaisemmassa puheenvuorossa Euroopan komissiolle, joten pyytäisin teitä kertomaan, miten näet sen, et, tai miten voidaan taata kansalaisyhteiskunnan osallistuminen prosessiin. Sitten herra Michael Emerson, te olette tästä aiheesta artiklan, artikkelin ja kerrotte nyt sitten ajatuksistanne. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielelläni seurasin näitä muita puhujia Äh, ähm, ymmärrän tämän ihmisoikeusulottuvuuskysymyksen varsin laajasti. Äh, parlamentaarinen demokratia kuuluu siihen konfliktit ja niiden suhde kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen. Äh, haluan puhua hiukan kaikista näistä kolmesta alaotsakkeesta. Ensinnäkin haluaisin käsitellä niitä kommentteja, joita täällä on tehty Välimeren unionista, johon tulee sihteeristö, yhteispuheenjohtajisto ja huippukokouksia. Se on selvää. Mitä muuta? Se on konkreettisempi, ihan, ihan suoraan sanottuna, mitä tulee projekteihin ja strategisella poliittisella talolla ihmisoikeus eh, ja demokratiakysymykset loistavat poissaolollaan, eh, paitsi muutama tällainen pakollinen eh, lause, joka löytyy virallisesta asiakirjasta, joten tämä mm, tarve saada aikaan konkreettisempia hankkeita, se ei liity laisinkaan arvoihin tai ihmisoikeuksiin. Se on tämän aloitteen henki, siksi sitä ei voida pitää strategisesti tai poliittisesti hyödyllisenä ihmisoikeusulottuvuuden edistämiselle. Ihan näistä ihmisoikeuksista itsessään ehkä tärkeintä on huomata, että Välimeren unionin äh, Egyptiläinen yhteispuheenjohtaja on kieltäytynyt osallistumasta tähän kokoukseen. Kerronpa teille, mitä Egyptissä tapahtuu. Muslimiveljeskunnan johtajuus, jotka viimeis, johtaja on sanonut, seuraavaa. seuraava e, heitä on pidätetty viimeisinä vuosina. He ovat joutuneet siviilioikeusprosesseihin sen takia, että ne ovat tehneet hirveitä asioita, vaarantaneet Egyptin valtion vakauden. Siviilituomioistuimet ovat sanoneet, että tälle syytteelle ei ole perustaa. Seuraavaksi samat asiat asetettiin sotilasoikeuksien käsitteltäväksi. Tämä on ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkomista oikein korkealla tasolla ja tämä on ohitettu melkein hiljaisuudessa. En tiedä millaisia diplomaattisia kommentteja komissio ja jäsenvaltioiden valtuuskunnat ovat tehneet, mutta jos tällaisia diplomaattisia toimia on tehty, niin ne ovat olleet niin valjuja, että niitä tuskin on huomattu. Tämä on hyvin heikko tulos siis. Sitten demokratiasta. Siellä on siellä suuri kysymys on se, miten eh, Euroopan unionin pitäisi käsitellä demok- eh, eh, oppositiopuolijoita, jotka haluavat löytää paikkaansa näiden maiden politiikassa. Ajattelen tässä erityisesti islamistisia puolueita, jotka usein jätetään ulkopuolelle tai jotka saavat vain ehm, olla siellä hiukan esillä ja kaksi kolleganne, muun muassa herra Viersma, ovat julkaisseet tärkeän kirjan viime vuonna, jossa käsitellään sitä, miten maltilliset demokraattiset islamistiset puolueet tavallaan jätetään syrjään, eikä Euroopan unioni laisinkaan rohkaise niitä tai ota niitä mukaan toimintaan. Tämä liittyy siihen, että Hamasia, osittain siihen, että Hamasia pidetään terroristijärjestönä. Tähän asiassa on kaksi kysymystä, jotka pitää ottaa esille. Ensinnäkin arabimaailmassa on varsin selvää se, että EUn jatkuva kieltäytyminen keskusteluista Hamasin kanssa ja se, että Hamas jätetään terroristijärjestöjen listalle, on ö, johtanut siihen, että Euroopan unionia yhä voimakkaammin syytetään siitä, että sillä on kaksinaiset standardit. Olen puhunut erään EUn jäsenvaltion suurlähettilään kanssa siitä, juuri vähän aikaa sitten. Eikö nyt olisi vihdoin aika keskustella Hamasin kanssa, koska se on kuitenkin osapuoli näissä traagisissa tapahtumissa. Äh, Norja ja Venäjä kuiten esimerkiksi keskustelevat Hamasin kanssa. Mm, ja hm, vastaus tältä suurlähettiöltä oli, että no me puhumme Norjan kanssa, piste. Äh, joten tämä suhde tai suhteen puuttuminen Hamasin kanssa on osa tätä ongelmaa ja tämä johtaa konflikti, minut konfliktitilanteisiin. Meillä on Palestiinan ongelma, mutta tietenkin myös Sahelin ongelma, joka täällä mainittiinkin. Euroopan unioni on Marokon ja Israelin kanssa vienyt eteenpäin todella edistyneitä kumppanuuskeskusteluja. Israelin neuvottelut on keskeytetty Gaasan sodan takia, en tiedä onko niitä jatkettu mm. mutta nämä ovat todella perustavanlaatuisia ongelmia kummassakin tapauksessa. Ja valitettavasti Israelin demokratia ja sen puolueen rakenne, me saamme vaalien tulokset tänään. Se tulee eh, siirtymään todennäköisesti vielä enemmän oikealla ja Israelin eh, äärioikeisto, se on fundamentalistista ja radikaalia omalla tavallaan, jotka eh, joka ei halua minkäänlaista rauhaa alueella. Mm, Israelin hallitus on laajentanut muuttamista ja ähm, tämä on se konsepti, ja, joka on johtanut radikalisoitumiseen palestiinalaisalueilla. Euroopan unioni on tehnyt julkilausumia, sanonut sitä ja tätä, mutta nämä julkilausumat ovat vain sanahelinää, joilla ei ole minkäänlaista painoarvoa. No sitten Marokko ja Sahel. Tämä on vähemmän näkyvä konflikti, mutta tuon raja-aidan toisella puolella Saharan aavikossa asuu valtaisa maara pakolaisia aivan hirveissä humanitaarisissa oloissa ja Marokon hallitus, joka on tässä miehittäjävaltaa rajan toisella puolella, keskeyt, on ke, pysäyttänyt YK prosessin järjestää kansanäänestys ongelman ratkaisemiseksi ja tästä asiasta ollaan melkein täysin hiljaa Euroopan unionissa. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, jonka teille haluaisin esittää. Se on eräänlainen epäluulo tämä heikko in, e, humanitaarinen ulottuvuus, joka ei ole täysin nolla ulottuvuus, koska Era Moral on täällä erittäin hyvin kuvailut ne asiat, joita komissio haluaa edistää Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa. Entisenä komission virkamiehenä minä oikein hyvin ymmärrän ne poliittiset paineet, jonka sisällä komission on toimittava ja se yrittää antaa sisältöä tälle humanitaariselle ulottuvuudelle, ihmisoikeusulottuvuudelle, mutta on sanottava, että tämä on vain tällaista näköistoimintaa, jolla ei ole minkäänlaisia todellisia tuloksia. Joten kysymys kuuluu tämä melkein täysin tehoton ihmisoikeusulottuvuus huolimatta komission ammattimaisesta toiminnasta. Eikö tämä ole eräs asia, joka voi lisätä islamistiliikkeiden radikalisoitumista arabimaailmassa? Julkaistu olemme julkaisseet keskuksessamme kirjan radikalisoitumista arabimaailmassa, olemme tehneet erilaisia tapaustutkimuksia Tätä asiaa ei voida todistaa tieteellisesti ilman yhtään epäluulon häivää, mutta kyllä tämä väite voidaan kuitenkin esittää, että tämä heikko osallistuminen demokraattisen islamistisen maailman ja ihmisoikeuskysymyksen suhteen Mm, vahvistaa radikaaleja islamistipuolueita Välimeren alueella, joten jos näin on, niin se on ainakin, jos ei se näin tee, niin kuitenkin se aiheuttaa miinusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia sitten valiokunnan vuoro, herra Obiols. No. Ah, il y un point Niin kyllä sinä nyt joudut puhumaan kuitenkin, Remo. Tengo, tengo un, un problema, señora. Puheenjohtajalla on tässä pieni ongelma, koska tulin myöhään, koska oli valtava liikenneruuhka. Franklin kat oli täysin poikki siksi että pystynyt täällä olemaan paikalla kuuntelemassa puheenvuoroja. Sitten viittaan tietysti siihen, jota tässä kuulin, nimittäin herra Tuvianan puheenvuoroon, jota juuri samoin kuuntel- ehdin kuuntelemaan herra Emersonia. Tässä jat, jatke, jaetaan tämä erittäin suuri huoli yleisestä tilanteesta. Samoin tähän liittyy toisaalta Välimeren unionihanke, joka on nyt tavallaan jäädytetty. Se on jäädytetty toimintansa johtuen Israelin ja Palestinan välistä konfliktista ja Gaasan tapahtumien vuoksi ja toisaalta jo alussa tuli esille yksi huoli. Mehän keskustelimme muun muassa silloin, kun Ranska oli no, siitä, tavallaan tällaista liiallisesta reaalipolitiikasta eurovälimeri kysymyksissä. Siis on tällainen näkemys, jonka kautta perustavoite, joka on valtava tavoite, on suurten projektien kehittäminen, jotka ovat taloudellisia luonteeltaan, pyritään rakentamaan infrastruktuuria ja niin edelleen, mutta kuitenkin kun ajatellaan tätä alkufilosofiaa, jonka pohjalta on rakennettu Välimeren kumppanuutta, niin tuntui varsin ilmeiseltä ja tämä on kaikille osa, kiinnostuneille osapuolille nähtävissä. Ehkä ei kaikille julkiselle mielipiteille, jotka eivät aina voi, tai eivät voi seurata tätä kehitystä, mutta ainakin niille poliittisille ja hallitusten sektorille, kansalaisjärjestöille on selvää, että demokraattiset uudistukset ja ihmisoikeuksien puolustaminen ja ihmisoikeuspuolustajien puolustaminen näyttää siltä, että näissä asioissa mentäisiinkin taaksepäin. Tämä on vähintä, mitä voidaan sanoa, tilanne ei ole parantunut. Tämä, nämä kysymykset ovat selkeitä, selkeästi esillä Barcelonan prosessissa, joten ensin joudun toteamaan, että en varmaankaan nyt puhu pelkästään henkilökohtaisesti, ajatellen niitä, jotka seuraavat tätä tilannetta. Kuitenkin voidaan valitella tilannetta, mutta tietysti tästä ei ole mitään hyötyä. Syntyy vain turhaa synkkämielisyyttä. Miten sitten tässä voidaan edetä? Mielestäni Välimeren unionin perustamisprosessi on fakta, joka meidän pitää todeta, niin kuin herra Tuvianakin sanoi. Tämä on hiukan sekava vaihe. Nyt on kuitenkin siirrytty siihen vaiheeseen, jossa Välimeren unioni tavallaan – otti mukaansa Barcelonan prosessin ja syntyi tilanne, jossa jos uskomme, että tämän toiminnan jäätymisen jälkeen, jäätymisen jälkeen päästään tällaiseen täytäntöönpanovaiheeseen. Tästähän tunnemme suurta huolta ja tietenkin tätä kautta demokratisesta kysymyksestä meidän pitäisi ottaa huomioon tämä uusi instituutioiden todellisuus, että voisimme vahvistaa mahdollisimman pitkälti myös näiden kysymysten kehittymistä, siis demokratia ja ihmisoikeuksia. Ei ole helppoa tällä vai- tässä vaiheessa ennakoida, milloin ja miten voidaan näihin toimiin päästä seuraavina vuosina. Nyt on tämä, tämänkin jäädytys tilanne. Emme tiedä, seuraako konfliktia tällainen pysyvä tulitauko vai syntyykö uusia konflikteja ja hyökkäyksiä. Tämä on tavallaan tällainen Damokleen miekka viittaan Israelin ja Iranin välisiin suhteisiin. Tilanne on erittäin herkkä tulevina kuukausina ja vuosina – ja minun mielestäni on mahdollinen riski siitä, että Israel tekee intervention ja hyökkää Iranin ydin laitteistoa vastaan. Tästä saattaisi syntyä järkyttävä räjähdys tavallaan koko alueella Libanonissa, Gaasassa, ja naapurimaissa, Jordanissa, Egyptissä ja niin edelleen saattaa syntyä. Nyt on tällaisesta keskinäisen pelon tilanne. Me emme nyt tästä puhu tällä hetkellä, vaan miten se vaikuttaa Välimeren unioniin. Tämä vaikuttaa todennäköisesti siihen tilanteeseen, että äh, tilanne etenee tavallaan ja kehittyy aivan minimissään. Sitten yksi asia huolestuttaa minua myös, nimittäin Ranskan puheenjohtajakauden saavutukset ovat saaneet seurakseen tällainen hiukan Napoleonin aikaisen kielenkäytön, toimintaan logistisesti, organistisesti tavallaan Välimeren unionin unessa. jopa sen päämajan paikka ei ole aivan selvää. Näin ollen täytyy pyrkiä olemaan optimistinen eikä antaa järjen masentaa tavallaan. Täältä kannalta katsottuna mielestäni joitakin asioita pitäisi kuitenkin tehdä. Parlamentin pitäisi ottaa voimakkaasti esille vaalikauden lopussa ja seuraavalla vaalikaudelle tahto siitä, että tarvitaan strategista vi- näkemystä siitä, miten kehitetään Välimeren aluetta. Täytyy pyrkiä mm, ei vain taloudelliseen kasvun, kasvun vaan pystyä todellakin kehittämään demokratiaa ja ihmisoikeustilanteen tilannetta. Tässä pitää toimia tarmokkaammin kuin aikaisemmin. Sitten Pitää kehittää ihmisoikeustilannetta myös tämän valiokunnan toimesta Euroopan parlamentissa. Tarvitaan tällaista kattavaa näkemystä sosiaalista, taloudellisista ja kulttuurista kysymyksistä. Separar Miten e- meidän pitäisi ponnistella, jotta pystymme saamaan aikaan sellaisen paradigman, että myös sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset arvot kuuluisivat meidän toimintamme keskiöön ja olisivat tällaisia ydinkysymyksiä. Panin merkille, mitä tässä äsken sanoittiin, ja tulen luen tämän kirjan jatkossa, josta herra Emerson puhui Välimeren alueen radikalisoitumisesta – ja kerron sitä myös niin meidän pitää jatkossakin tavallaan pyrkiä toimimaan näin vasta tuulessa, mutta toivottavasti tuulet eivät ole nyt aivan kovin vahvoja, eivätkä aallot liian uhkaavia tässä vaiheessa. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitoksia, herra Obios. Sitten Pasqualina, haluaisitko sinä kommentoida tässä vaiheessa? No, mi pare che ci sia... No, minusta vaikuttaa siltä, että meillä on, että näissä eri puheenvuoroissa oli sama perushenki. Minäkin olen sitä mieltä, että Euroopan unionilla pitäisi olla näkemys, joka vähemmän liittyy ei vain taloudellisiin kysymyksiin, vaan minä näen täällä vielä toisenkin elementin, jota ei täällä ehkä riittävästi korostettu joka vaikuttaa tähän eurooppalaiseen reaalipolitiikkaan, nimittäin maahanmuutto ja maahanmuuttovirtojen hallinnointi. On aivan selvää, että monet Euroopan valtiot, erityisesti ne, jotka ovat Välimeren rannalla, minun maani, esimerkiksi Italia, myös Espanja ja Kreikka, Malta, Kypros, joiden pitäisi olla eturintamassa Välimeren suhteissa, niin useasti ne ovat niitä valtioilla, joilla on enemmän ongelmia laittoman maahanmuuton kanssa ja ne sitten reagoivat sillä tavalla, että ne Välimeren kumppanuudessa vaativat maahanmuuton laittoman maahanmuuton ähm, painon vähentämistä äh, välittämättä tämän vähentämisen kustannuksista ja vaikutuksista, äh, kun esimerkiksi ihmisiä lähetetään takaisin rajalle äh, varmistamatta sitä, että näiden ihmisten perusoikeuksia kunnioitetaan siinä maassa, johon heidät palautetaan lähtien ihan oikeudesta elämään, niin on sitten vaikea kuvitella, että nämä, ihmiset, nämä maat ottaisivat esille mm, ihmisoikeuskysymykset kumppanuudessa. Siksipä minä näen suuren vaaran, jos Euroopan unionin mm, näkemys näistä aiheista ei muuta, koska meillä ei kohta ole auktoriteettiakaan vaatia ihmisoikeuksien, demokratian ja perusvapauksien kunnioittamista tässä kumppanuussuhteessa. Me olemme siis erittäin vaikeassa tilanteessa ja myös eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan eri yhdistysten on tehtävä, löydettävä yhteys Välimeren kansalaisyhteiskunnan yhdistyksiin, koska meillä on valtaisia ongelmia myös Euroopassa. Minä haluan nyt e, ottaa esimerkiksi e, Italian, en halua puhua pahaa muista maista. E, minun maassani on erittäin vaikea saada maan kansalaisuus. Se on melkein mahdotonta tämänhetkisessä tilanteessa. Myös lapset, jotka syntyvät Italiassa, niillä ei ole oikeutta kansalaisuuteen. Tämä aiheuttaa sen, että jo tänä päivänä noin 10 prosenttia, mutta tämä tendenssi on kasvamaan päin. Kohta olemme 20 prosentissa kansalaisia. En tiedä miksi heitä kutsuisin, jos en kutsuisi heitä kansalaisiksi. Näillä henkilöillä ei ole poliittisia oikeuksia. Me olemme taistelleet sen puolesta äh, perustuslaissamme vuodelta 1948, jotta kaikilla olisi äh, samanarvoiset oikeudet köyhillä, rikkailla, naisilla, miehillä. Ja nyt meillä on osa yhteiskuntaa, joka ei, joka ei saa harjoittaa poliittisia oikeuksia. Ja nyt vaarana on se, että meidän demokratiamme murentuu ja tähän tätä asiaa meidän on käsiteltävä. Ja siksi minä en ole edes sellaisessa tilanteessa, että voisin eurooppalaisena osoittaa sormella e, egyptiläisiä ja marokkolaisia ja sanoa heille, mitä heidän pitäisi tehdä. Minä todella uskon kumppanuuteen, mutta näen myös riskin kummallakin puolella. Ja siksi uskon, että strategisen vision vahvistaminen hallitusten ja kansalaisyhteiskuntien ja parlamentin tavalla. Ja osallistuminen on ainoa vastalääke, jonka voimme nähdä tällaisessa tilanteessa, joka on vain muuttumassa monimutkaisemmaksi. Ja vielä haluaisin ottaa esille pienen ähm, toivon kipinän liittyen eh, Israeliin ja Iranissa. Kesäkuussahan Iranissa on vaalit ja Katami asettautuu eh, ehdolle ja toivomme, että ne, eh, se osa iranilaista yhteiskuntaa, joka ei viime kerralla äänestänyt ja joka mahdollisti Ahmadinejanin voiton, äänestää tällä kertaa ja ehkä joku asia voi muuttua myös suhteessa Iraniin. Kiitoksia bien. Euh, moi, je, je... Minulla on sellainen käsitys, että jos joitakin asioita ei avoimesti käsitellä, silloin on erittäin vaikea ottaa väliin, käyttöön välineitä tai toimielimiä jopa, jotka takaavat toisaalta kansalaisyhteiskunnan osallistumisen ja monenkeskisyyden kumppanuudessa, kun arvioidaan ihmisoikeustilannetta. Ja näin ollen on vaikea saada tuloksia näistä kysymyksistä jatkossa. Tulokset ovat varsin keskinkertaisesti, jos mainitaan Marokko aivan oikein varsin usein, mutta minä mainitsin Tunisian. Olen paljon äh, puhunut tästä. Tässä pienessä maassa ei ole öljyä. Sen kanssa tehtiin ensimmäinen assosiaatiosopimus tällä alueella tämän maan kanssa on mahdotonta käydä strategista poliittista keskustelua, jolla saadaan jotakin tuloksiakin aikaan. Päinvastoin tilanne vain heikkenee. Kuukausi sitten voitiin nähdä, että ihmisoikeuspuolustaja Jotuher Benalin lehdistön hampaisiin äh, oli varastettu äänity, äänityslaitteita, tietokoneita ja niin edelleen, siis työvälineitä. Sitten nähtiin Magrebin ihmisoikeusjärjestöjen edustajia. Tunnisalaiset viranomaiset eivät todellakin ole kohdelleet heitä hyvin. Toiminta ei todellakaan ole tehokasta. Ainoa kysymys, joka voidaan tässä esittää, kun ajatellaan uutta energiaa, jota Välimerun on saanut aikaan. ja voidaanko sitä kautta saada aikaan uutta vauhtia ja tarmoa ja tehokkuutta ihmisoikeusasioiden käsittelylle. Täytyy sanoa, että en oikein tiedä, miten voimme puhua ihmisoikeuksista joidenkin maiden kanssa tällä alueella, jos emme nyt pysty tukemaan esimerkiksi vaikka edes sitä, että pyydettäisiin kansainvälistä riippumatonta tutkimusta siitä, mitä Gasassa on tapahtunut kolmen viikon aikana, niin mielestäni silloin meidän kyllä on todella hankala, ja nytkin jo kuullaan tällaisesta. On vaikea käydä vakavissaan keskustella ihmisoikeuksista, koska meidän oma uskottavuutemme on tavallaan tässä tahrintunut. Me emme tartu näihin vakaviin sotarikoksiinkaan. Tämä on siis aihe, joka herättää suurta huolta, ja Pasqualina panin merkille, miten tämä on vaikuttanut maahanmuuttopolitiikkaamme, mutta kun ajatellaan neuvotteluamme Välimeren eteläisten maiden kanssa, niin huomataan, että ihmisiä palautetaan sinne. Ja tilanne on todellakin dramaattinen ja heikentynyt. Esimerkiksi miten sitten toimitaan henkilön kohdalla, jota epäillään terrorismista – tietysti on mahdollista, että uuden usa hallinnon kautta eh, heidän kirjoittamissa kuitenkin loppu ainakin Guantanamossa, mutta joitakin ihmisiä, joita on siirretty omiin maihinsa, niin he ovat joutuneet kirjoituksen uudeksi omassa maassaan sitten jatkossa. Tämä on erittäin vaikea, hirvittävän vaikea, valtava kysymys. Tietysti kaikkia ratkaisun avaimia ei ole, Tähän liittyy myös sisäinen politiikka ja politiikka, jota harjoitetaan neuvostossa. Täytyisi täyttää monia eri ehtoja, jotta päästäisiin tästä kyvyttömyyden tilastamme eteenpäin ja voitaisiin edetä huolimatta näistä hyvistä mekanismista, joita kuitenkin on olemassa ja joita mielestäni vieläkin pitäisi silti parantaa. Kohta toisessa kohdassa puhummekin siitä, että ihmisoikeuslausekkeesta täytyy tehdä tehokkaampi, jos siihen liitetään vaikka kotonuun kaltaisia mekanismeja. Näin voitaisiin puhua rikkomuksesta näiden maiden kanssa, olisi tällainen selkeä prioriteetti asiallista ja voitaisiin vetää johtopäätöksiä ryhtyä rajoittaviin toimiin, tarvittaessa jopa keskeyttää yhteistyö joissakin tapauksissa. Ja mielestäni koska puu, ei välttämättä puutu tahtoa, mutta pitäisi pystyä toimimaan eri kohdissa neuvostossa, komissiossa, Relaxin kohdalla on vaikea siis saada aikaan tällaista tehokasta strategiaa. Ja tämä on se hiukan tämän kaltainen. Entä sitten Välimeren unioni alun perin? piti käsitellä vain näitä raskaita, hankalia kysymyksiä, jotka estävät suhteita viittaamien kahteen konfliktiin, jotka ovat tulleet jo esille, tai vaikeudet edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Tämä pantiin hiukan syrjään ja yritettiin edetä kuitenkin suurissa alueellisissa talousluonteissa hankkeissa. On kuitenkin panna merkeltä 13. heinäkuuta Pariisissa. Kaksi kolmasosaa ajasta meni kohdan käsittely, joka koski juuri itä, lähi-itä, josta ei alun perin haluttu edes puhua. Ja tällä hetkellä Välimeren unionilla on ehkä mahdollisuus rakentaa omaa uskottavuuttaan, jos se pystyy osoittamaan, että se toimii hyödyllisesti tässä konfliktissa. Mutta onkin toimittava vain päinvastoin, koska tilanne on täysin jäätynyt ja jumissa, joten ei oikein voi ymmärtää, miten saadaan tästä kaikesta aikaan jotakin tehokasta ja tuottoisaa. Haluaako joku muu parlamentinista puhua? Rouva No, aina sitten puheenvuoron vieraillemme. Ensin herra Dupla del Moral. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia tästä viimeisestä puheenvuorosta, joka esittää kysymyksen äh, niillä ehdoilla, joka, äh, jotka meidän on kohdattava. Haluan nyt vain käsitellä muut vastamia niitä kysymyksiä, jotka esitettiin, jotka komission edustaja esitti esimerkiksi, esimerkiksi mikä on demokratian, ihmisoikeuksien ja hallinnon paikka Välimeren unionissa vai onko ainoastaan Euroopan naapuruspolitiikka väline, jota voidaan käyttää tässä yhteydessä? Minä sanoisin, että Välimeren unionilla on tavoitteita ja periaatteita, jotka on määritelty, ne ovat olemassa, joka ne voi ne lukea sieltä. Meillä on instituutiot, jotka on määritelty. Nämä elimet itsessään ovat neutraaleja, paitsi että valtiot yrittävät koordinoida näitä. Meillä on hankkeita ja näihin hankkeisiin ei liity ihmisoikeus- ja demokratiaelementtejä, kuten täällä on sanottu tänään. Ja meillä on välineiden puutetta, koska ne välineet, joita meillä on, suurimmaksi osaksi ovat vuoropuhelu, Ita. Meillä on erilaisten ministereiden ja vanhempien virkamiesten kokouksia, joissa sovitaan yhteisistä mm, menetelmistä ongelma, mikä meillä, se mikä meillä on, on se, että naapureita ei voi valita. Ne vain ovat siellä ja lisäksi eh, me emme voi kovinkaan helposti pakottaa eh, niitä toimimaan niin kuin haluaisimme niiden toimimaan, eh, vaan koska ne ovat suvereenisia ne naapurimaat, joita joihin me voimme vaikuttaa, ovat niitä, jotka jossain vaiheessa voivat päästä Euroopan unionin jäseniksi. Tämä on aivan oikein. Siinä meillä on valinnanvaraa, meillä on vaikutusmahdollisuuksia ja meillä on todellista ehdollisuutta, jonka kaikki hyväksyvät. Mitä jos meillä ei tätä sitten ole? No, tämän tilanteen tulokset löydätte monikeskisestä ympäristöstä, kuten Välimeren unionista, jossa huolimatta siitä, että Euroopan unioni haluaa edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa, kukaan ei saa epäillä tätä toivetta, niin se mikä meillä on, on se mikä meillä on. Meillä on nämä välineet ja niillä meidän on edettävä. Ja siksi eurooppalainen naapuruuspolitiikka voi joissain tilanteissa olla hyödyllisempi eurooppalaisessa naapuruuspolitiikassa sekä me että kumppanimaamme haluamme jotain toisiltamme. Ja se tosiseikka, että on toiveita ja tavoitteita, mahdollistaa sen, että voimme joissain tapauksissa olla konkreettisempia. Onko meillä yhtä paljon yksityiskohtaisuutta ja edistystä kaikkien maiden kanssa? Ei tietenkään, se on aivan selvää. Ja se, että täällä nyt on mainittu Marokko, niin se osoittaa, että joissain tapauksissa voimme edetä, toisissa tapauksissa emme. Ei tässä ole kyse kaksinkertaista, kaksinaisista standardeista. Standardit ovat samat, mutta se mahdollisuus edistää näitä standardeja on erilainen eri tilanteissa. Sitten on esitetty kysymys siitä, voiko meillä olla takeita kansalaisyhteiskunnan osallistumista tapahtumiin, jotka on hylätty. Ei meillä ole mitään takeita. Meillä ei ole mitään mekanismia, jonka avulla nämä takeet saadaan, paitsi että mainitaan kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen Pariisin huippukokouksen julkilausumissa ja aikaisemmissa Barcelonan prosessin julkilausumissa. Se, mitä voimme sanoa, ja näin tapahtui, on käyttää Euroopan unionin toimielinten painoarvoa niin paljon kuin mahdollista, että, jotta meidän huolenaiheemme eivät jäisi piiloon vaan olisi vaat näkyvillä. Ja tämän tavoin olemme mahdollistaneet sen, että joko kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat voineet osallistua tai ainakin nostaa esille sen, että he eivät ole saaneet osallistua. Ja tässä tapauksessa se oli yksi yhden, yhteispuheenjohtajan toive, ja tämä on eräs ongelma. Yhteispuheenjohtajuus on hyvä asia, mutta oltiin tietoisia siitä, että on aukko tässä prosessissa ja kaikki, eh, koska prosessi oli johtanut Euroopan unionin, ja niin kaikki halusivat, että prosessista tulisi tasapainoisemmin, mutta sitten kun eh, tätä, eh, tämä asia on saatu, niin sillä on seurauksia ja meidän on nähtävä ne seuraukset. Tällä hetkellä komissio, joka aikaisemmin oli hyvin läheisesti mukana tämän Barcelonan prosessin kehityksessä, ei enää ole niin läheisesti siinä mukana, koska meillä on yhteispuheenjohtajuus. Tämä on nyt se tilanne, joka meillä on jos pidätte tätä askeleena taaksepäin, niin ehkä jossain tapauksissa se on ihan totta, mutta toisissa kohdin se ei ole askel taaksepäin. Me olemme tietenkin tietoisia siitä, että riskejä on, mutta joissain tapauksissa taaksepäin ei tulla menemään ei esimerkiksi ole e, mahdollista e, käyttää veto-oikeutta ohjelmiin ja rahoitukseen. Tietenkin nyt on uudenlaisia rahoitusmekanismeja, mutta ei saada unohtaa sitä, että e, ne ohjelmat ja rahoitusvälineet, joita on ollut ennen Välimeren unionia, ne ovat vielä olemassa. Niitä ei ole poistettu tai vähennetty. Ja, me emme hyväksy mitään veto-oikeutta. Tämä on Euroopan unionin oikeus ja me aiomme käyttää tätä. Siksi se ei pitäisi olla huolenaihe. Sitten on puhuttu tästä ehdollisuudesta ja tehokkaasta sellaisesta. Minä mielelläni haluaisin tietää, mitä tämä tehokas ehdollisuus on ja miten se voi toimia, jos halua olla vahva ja edistää arvoja, niin ääritilanteessa on Irak. Ja jos emme ole vahvoja, jos kovin vahvasti edistämme periaatteitamme, niin sitten meillä ei ole suhteita kumppaneihimme tai naapureihimme, olivat ne sitten kumppaneita tai eivät. Joten meidän täytyy nyt löytää joku tilanne, joka yhdistää nämä tarpeemme, koska naapuruustilanne ei käsitä pelkästään ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Meidän täytyy todella pyrkiä konvergenssiin kummaltakin puolelta. Ja näin voimme käsitellä hyvin tärkeitä kysymyksiä, esimerkiksi taloudellisen kuilun laajentuminen, maahanmuuton aiheuttamat ongelmat kummallekin osapuolelle, kuten aivan oikein täällä kuulemisessa on sanottu, ja mahdollisuus että jollain tavalla pystyisimme vaikuttamaan näihin yhteiskuntiin ja hallituksiin, jotta ne etenevät ihmisoikeuksien kunnioittamisen tiellä. Mitä me teemme tämän? Me käytämme kannustimia, me, me käytämme vuoropuhelua, me käytämme hankkeita ja viittaamme asioihin, jotka meidän mielestämme eivät ole kumppaneita kumppanuuden hengen mukaisia tai niiden sitoumusten hengen mukaisia, joihin kumppanimaat ovat ryhtyneet. No, olemmeko heikkoja? No ehkä asiat voitaisiin julkaista paremmin, ehkä ne voitaisiin muotoilla voimakkaammin. Me olemme yrittäneet tehdä kaikkea tätä, kun olemme edistäneet suhteita kum- naapurimaihemme, mutta olemme sitä mieltä, että on yksinkertaisesti rajat sille, mitä voimme saavuttaa, ellei me sitten halua ryhtyä sooloilemaan. Tämä on se ongelma, joka meillä on. En minä sano, että se, mitä me olemme saavuttaneet tällä tavoin, on täydellistä Toivottavasti ette pitäneet alkupuheenvuoroni sellaisena äh, puheenvuorona, jossa sanottiin, että kaikki on hyvin. En sanonut niin. Olen sanonut, että jotain edistystä on tapahtunut, mutta se ei riitä. Ollaan nyt realistisia. Edistymmekö? Kyllä, me edistymme joissain tapauksissa. No minä mainitsin Marokon, mutta se ei ole ainoa tapaus. Me emme edisty joissain toisissa tapauksissa ja joidenkin maiden kohdalla menemme jopa taaksepäin. Tämä on tilanne. Meidän täytyy toimia todellisuuden asettamissa rajoissa. Ja siinä se, mitä halusin sanoa, itse asiassa vielä muutama konkreettinen asia, joka täällä sanottiin Tietenkään emme voi unohtaa sitä, että konflikteja on olemassa ja ne vaikuttavat tapaamme työskennellä. Palestiinan konflikti oli olemassa Barcelonan prosessin aikana. Se vaikutti siihen, miten pitkälle pystyimme Barcelonan prosessissa menemään. Ja nyt yhteispuheenjohtajuus on tehty siitä vielä vahvemman kuin tähän mennessä. Ja sitten toinen prosessi on johtanut alueellisen integraation Magrebissa. Tämä on asia, josta haluaisimme päästä irti, mutta se on todellisuus. Toivoisin, että että Euroopan instituutio voisi sanoa, että meillä on kapasiteetti ratkaista nämä konfliktit. Me voimme vaikuttaa niiden ratkaisemiseen, mutta se ei ole voimavallassamme, eikä ole hyödyllistä ajatella, että me pystyisimme ratkaisemaan kaiken. Joten se, mitä minä tässä yritän sanoa, meidän täytyy olla nöyriä, realistisia ja katsoa eteenpäin mutta ei saa epäillä sitoumustamme periaatteisiin, arvoihin ja Euroopan unionin ydin arvoihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Depa del Moral, sitten Juliana. Joitakin ajatuksia. Tässä asiassa ehdollistaminen ehdollistamista on ikävää, että joka kerta puhutaan tavallaan siitä, että onko, miten käytetään ydinasetta ja niin edelleen. Kysymys oikeastaan, siis ei pitäisi ylittää tällaista kriittistä dialogia ja ehdollistamista tähän rankaisemattomuuteen. Te antaa poliittisesti sellainen tuntemus jollakin valtiolle, että joka tapauksessa siihen, siihen ei kohdistu mitään rangaistuksia. Konkreettisena esimerkkinä kolmen vuoden ajan komissio antoi Tunisian ihmisoikeusliikalle tukea. Se on kuitenkin jäänyt keskuspankkiin Tunisiassa, joka ei halunnut vapauttaa näitä varoja. Piti taistella sen puolesta, että komissio pyytäisi palauttamaan nämä tukirahat, eikä tällä tavalla rikastuttanut enää Tunisian keskuspankkeja. Tämä on tällainen pieni yksityiskohta, mutta Tunisian viranomaiset pitivät tätä tilannetta tasan rankaisemattomuuden tilana. Me emme voi olla hölmöjä tai haaveilijoita. Erilaisia uhkauksia voidaan esittää, mutta se on nyt omaa keskustelua. Ja se, että voi painostaa ja jopa sanoa ja osoittaa, että rankaisemattomuus ei ole mahdollista, että jossakin vaiheessa asioiden pitää edetä oikean suuntaisesti mukaan lukien, pitää vastuullistaa ne, jotka ovat olleet vastuussa tietyistä teoista. Tätä mielestäni on oikeus odottaa kaikilta EU-toimielimiltä. Ymmärrän kyllä, minkälaisia vaikeuksia tähän peliin liittyy parlamentin komission kohdalla, samoin ministerineuvoston kohdalla. Ja sitten vielä jäsenvaltiot ovat omina toiminnoinaan. Eurooppahan on poliittisesti vielä aika heikko. Silti, jos me haluamme toimia johdonmukaisesti edistäen arvojamme, niin se tapahtuu niin, että yhdistetään toimenpiteemme näissä asioissa – ja tämä onkin viimeinen aiheeni. Haluaisin sanoa painokkaasti, että joo, silloin kun pidettiin presidentin vaalit ja parlamenttivaalit miehitetyillä alueilla Palestinassa, jos silloin – vaalien jälkeen. Siis silloinhan Hamas voitti. Uskon, että voin sanoa, ilman että minua väitetään erehty, erehtyvän, että kaikki EU-valtioiden suurlähettiläät, jotka ovat paikan päällä, olivat toivon, estäneet toiveen hallituksille, että ryhtäisiin dialogiin Hamasin ja kansallisen unionin hallituksen kanssa. Ei voida pyytää kansaa äänestämään. Hienoa, piditte vaalit, miehitystilanteessa vaalit ovat demokraattiset. Mutta harmi vain, että ette äänestäneet oikeaa puoluetta. Samalla tavalla menetämme uskottavuuttamme, koska emme perusta tutkimusvaliokuntaa, tutkimuskomissiota tutkimon tilan rikkomuksia kolmen viikon aikana viimeisessä syksynä. Tässä osataan se eri, er, er, erilaisia arvoja. USAkaan ei välttämättä aivan tarpeeksi tarmukkaasti puutu konfliktin ratkaisuun. Sitten kansalaisyhteiskunnasta emme ole koskaan nähneet näin paljon jännitteitä Gaasan alueella. Järjestöt, jotka puhuivat keskenään usein eivät enää ole missään yhteydessä. Yksilölliset suhteet ovat murtuneet Gaasan ongelmien jälkeen ja nyt on tarve solmia uudestaan dialogisuhteet. Ja tässä tarvitaan tietenkin totuuden kieltä ja sen käyttämistä. Selvää on, että parlamentti tai komissio tällaista keskustelua voi yksin käydä, valtioiden rooli on tässä ratkaiseva, mutta ehkä voidaan luottaa tässä asiassa komissioon ja parlamenttiin, jotta se muistaa se valtiota siitä, että ne voivat toteuttaa, tai ne ovat vastuussa periaatteista, joita ovat esittäneet myös Välimeren unionin yhteydessä. Koska nyt on ratkaisevaa, että jossakin vaiheessa, niin kuin täällä jo sanottiin, että se, mitä nyt teemme, meidän pitää, olemme, olemme siis suosimassa kaikkein, eniten kaikkein eh, liikkeet, jotka ääriliikkeitä. Että Israelissa tämä näkyy oikeiston ääriliikkeenä ja muualtakin kuulee samantyyppistä äärioikeiston puhetta. Kiitoksia. Nyt teille aikainen muille puheenvuorolle, mutta jos on vielä aivan lyhyt puheenvuoro, niin olkaa hyvä. Herra Emerson. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän todelliseen ehdollisuuteen? Yksi ehdotus. EUlla on välineitä käytössään liittyen esimerkiksi Israeliin. Se voisi sanoa, ei tule mitään uutta vahvistettua sopimusta eikä edes neuvotteluita, ennen kuin Israel lopettaa äh, siirtokuntien tai asuttamisen laajentamisen. Ja että äh, huomioidaan nämä äh, humanitaarisen avun tarve ja että todellakin saadaan aikaan todelliset, todellinen tiekartta rauhansuunnitelmalle. Ja sitten tämä Bushin perintö tämä lista näistä terroristijärjestöistä, niin uskon, että jo kaikki riippumattomat asiantuntijat pitävät tätä pakettia, jossa kaikki pannaan samaan pottiin Osama Bin Ladenista Hamasiin asti, joka taistelee Palestiinan valtion puolesta Baskeihin ja IRAhan asti. Se oli strateginen erehdys presidentti, mennältä presidentti Bushilta. Hän, Bush on nyt mennyt aikaa ja Obama on avoimempi, mutta Euroopan unionin pitäisi itse kyllä miettiä, millä tavalla se määrittelee tämän terrorijärjestölistan. Kiitän kaikkia puhujamme tästä syvällisestä keskustelusta. Jos nyt ei kuitenkaan tehty mitään varsinaisia uusia ehdotuksia, huomaamme hyvin, että olemme kaikki hiukan epäilyksen vallassa. Vaikkin paljon merkille muun muassa sen, mitä herra Uvio sanoi. Sitten toinen osa keskustelua tänä aamuna koskee tavallaan tällaista kolmea valiokunta-aloitteista mietintöä, jotka liittyvät toisiinsa. Ihmisoikeuslausekkeet, ihmisoikeusvuoropuhelu ja pakotteet tai rajoitukset ovat kolmantena aiheena. Nämä mietinnöt liittyvät toisiinsa. Alivaliokunta laati ne tällä vaalikaudella. Olemmekin pyytäneet neuvostolta ja komissiolta – että selitettäisiin täällä toimia, joihin on ryhdytty ottaen huomioon parlamentin suositukset ja niitä toteuttaen. Olemme saaneetkin asiakirjoja komissiolta näistä aiheista ja neuvosto on kertonut, että ei pysty välittämään kirjallisia vastauksia näistä kysymyksistä, mutta neuvoston edustajan kuitenkin paikan rova, jonka hän sitten tulee suullisesti näihin vastaamaan. Ehkä tässä keskustelussa voisimme pyytää, että esittelijät, herra Anjolet on paikalla, herra Obios, minä viimeisestä kysymyksestä pakotteista esittelijänä olen paikalla. Esittelijät lyhyesti käyvät läpi pääkohdat mietinnöistään ja sitten Rova Arno saa puheenvuoron komissiosta, sitten Rova Jonka ja seuraavaksi sitten lopuksi parlamentin jäsenet voivat puhua. Ja puheenjohtaja valtioneuvostaja Rova Duas, olkaa anteeksi, unohdin teidät. Herra Anjo Letto, mennään tässä kronologisesti. Grazie. Innanzitutto Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on päässyt paikalle, ollut yhteistyöhalukas, ei vain siis päässyt paikalla, vaan että se on kirjoittanut tekstin niin, että äh, asiaa voidaan tarkastella. Haluaisin ottaa esille muutamia kysymyksiä liittyen komission kommentteihin. Komissio sanoo, että se valmistelee asiakirjaa, jota, jonka se esittelee, tai, tai pannosta asiakirjaa, jonka se esittelee neuvostolle, jossa on kyse 96 artiklan laajentamisesta kotonun sopimuksen 96 artiklan laajentamisesta kansainvälisiin sopimuksiin. Haluaisin hiukan enemmän ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Voisitteko saada jonkun näköisen ennakkokatsauksen tähän asiakirjaan, jota komissio valmistelee? Toinen kysymys komissio sanoo, että se aikoo laajentaa Euroopan unionin valtuuskuntien johtajien roolia ja vastata tällä tavoin tärkeään pyyntöön, eli antaa näille ö, henkilöille myös tärkeä rooli ihmisoikeuskysymyksissä. Tämä on äm, tärkeää, koska paikan päällä äh, näillä äh, henkilöillä on mahdollisuus tarkkailla tilannetta, ei vaan hetkittäin, vain äh, progressiivisesti esimerkiksi ähm, edustuston johtaja Kolumbiassa, jonne matkustimme muutaman kerran, on joten tämä, tästä, tästä roolista haluaisin kuulla hiukan enemmän. Sitten kolmas kysymys liittyy keskipitkän aikavälin arvioihin maastrategia-asiakirjoissa ihmisoikeuksien arviointi. Tämä on hyvin ö, epämääräinen ehdotus, se ei näin sitouduta mitenkään selkeästi ja sitten on toinen kysymys, johon ei ole saatu riittävää vastausta. Nimittäin päätöslauselmassa me pyydämme, että olisiko mahdollista perustaa ihmisoikeuksien alivaliokuntia, jotka eivät ole pelkästään instituutioita, vaan erilaisia järjestöjä sekä Euroopassa että kumppanuusmaassa, niin että voidaan seurata ihmisoikeustilannetta jatkuvasti. Tästä mahdollisuudesta luoda tällainen rakenne. Ei ilmeisesti olla kovinkaan innoissaan, sitä ei ole puhuttu. Samoin mitä tulee kaksi artiklaan, me olemme halunneet, että se kirjoitetaan uudelleen, koska se vaikuttaa hyvin yleisluontoiselta. Tähän emme ole saaneet vastausta. Erityisesti haluaisimme viitata muutamiin äh, kansainvälisiin yleissopimuksiin. Esimerkiksi kun puhutaan äh, suhteesta Tunisiaan ja maahanmuuttokysymykset, jos voisimme viitata äh, kansainvälisiin yleissopimuksiin, Euroopan unionin kanssa käytävissä kauppasuhteissakin, niin sitten tämä olisi erittäin hyvä asia, mutta tässä asiassa ei ilmeisesti päästä eteenpäin. Ja viimeinen kommentti, jonka haluaisin tehdä, on seuraava. Meillä on perustavanlaatuinen ongelma, nimittäin hallintonointi on tässä aina sellaista, että meillä on kaksi erilaista mittatikkua. E, tällais, Sista keskustelusta ei näin jälkeäkään, kun ollaan suhteessa Kiinan kanssa. Ja tämä lausuke ei myöskään, sillä ei ole painoarvoa Intian kanssa käytävissä suhteissa, vaikka se on hyvin helppo ottaa esille, kun luodaan sopimuksia maiden kanssa, joiden taloudellinen painoarvo on paljon vähäisempi. Ja sitten kun on maa, kuten Israel, jolla on hyvin tärkeä geopoliittinen merkitys, niin silloin tästä lausekasta ei puhuta ollenkaan. Joten meillä on erilaisia mittatikkuja eri maiden suhteen. Ja olisi, mielelläni kuulisin neuvostonkin mielipiteen eh, tietystä syystä, koska joissain tilanteissa, erityisesti kun eh, keskustelemme 96 artiklassa, niin komissio usein eh, vierittää jättää vastuun neuvoston niskalle ja sanoi, että tämä on neuvoston asia, jos me emme halua vierittää vastuuta toistemme niskoille vuoroin, niin olisi nyt kyllä mielenkiintoista kuulla, mitä neuvostolla on sanottavaa tästä asiasta. Kiitos herra Sitten herra Obiols ihmisoikeusvuoropuhelusta. Voy a ser breve y cauteloso Puhun lyhyesti ja varovaisesti, koska tässä on kyseessä mietintö, jota minä itse en ole laatinut, vaan kollega, mutta entinen kollegamme Elena Valentiano on sen tehnyt. Ja olen pystynyt seuraamaan tätä prosessia vain jälkikäteen osallistuen joihinkin briefauskokouksiin, joten siksi puhunkin lyhyesti ensinnäkin kommentoin tätä viimeisintä Rovaniemen puheenvuoroa ja sitten, puheenvuoroa ja sitten yleisesti kommentoin äh, sitä, mikä mielestäni äh, kehitystä, joka mielestäni on tapahtunut komission neuvoston toiminnassa viime kaudella, siis ennen kuin äh, Valensen laati mietintönsä Tähän liittyy tällainen tietty syy-seuraussuhde, siis mietinnön ja aikaisempien kehit- tilanteiden Nämä ovat varsin monimutkaisiakin kysymyksiä. Herra Anjala on aivan oikeassa, kun hän sanoo, että on käytetty tällaista kaksin, kahdenlaista mittaria ja on tavallaan vapautettu toiset monista teoista. Haluaisin muistuttaa siitä, että eräs AY-liike ystäväni usein käyttää lausetta, jossa hän puhuu vanhasta rouvasta. Miten voi tämä vanha rouva Guatemalassa tai muualla keski entäs miten tämä vanha rouva voi Italiassa? Ja alun perin kysyin, nyt kyllä tiedän jo mistä hän puhui, mutta Kyllä mistä oikein puhut, mistä ihmeen vanhasta rouvasta? Hän sanoi aina, voi voimien arme, armeijan suhteessa. Tietysti tällainen vanha rouva on olemassa myös EU-ssa, kun ajatellaan kaikkia jäsenvaltioita, ja näin ollen neuvostoa epäsuorasti Siis tavallaan kyse vallan suhteesta. Tätä löytyy myös parlamentista. Jos vanha rouva olisi tiukempi ihmisoikeuskysymyksissä, niin silloin asiat olisivat paremmalla mallillaan, joten pitäisi saada tämä, nämä eri voimien välinen suuri, sitä pitäisi pystyä muuttamaan. Deberianas, no a la moral de los principios Voidaan puhua hienoista periaatteista, mutta jos tämä toimintapa ei muutu, niin tilanne ei juuri muutu. En halua tässä mitään polemikkaa synnyttää Anneleton kanssa, vaan ottaa esille tällaisen ajatuksen, joka mielestäni on tärkeä. Sitten itse asian ytimeen minun täytyy sanoa, että arvioin myönteisellä tavalla – asioiden edistymistä tällä kaudella lokakuusta 2007 eteenpäin. Silloin tämä mietintö hyväksyttiin. Tämä on myönteistä kehitystä, vaikka itse olen ollut varsin pessimistinen. Viittaan tähän vertaukseen vanhasta rouvasta ja ei voimasuhteista. EU:ssa ollaan yhteydessä suurvaltoihin, pien, pieniin valtioihin, on, joilla on geopoliittisia ongelmia ja niin edelleen. Mutta kuitenkin täytyy todeta, että kehitystä on ollut myönteistä, myönteistä kehitystä on ollut määrällisesti, kun ajatellaan vaikka vuoropuhelujen määrää, joita on käyty ihmisoikeuksista. Näiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Tämä on ensimmäinen fakta. Toinen seikka, luottamukselliset kokoukset briefauksista toimijoiden välisiin keskusteluun ovat tultu, otettu käyttöön. Asiassa on kovasti edistytty kaikki edustajat niin komissiosta kuin neuvostostakin ovat olleet yhteistyökykyisiä valmiita toimimaan yhdessä. Ja kun ajatellaan tätä panoramaa, joka nyt ei ole mitenkään riemastuttava, niin silti kehitys hitaasti on edistynyt ja tulee edistymään myönteisesti. Meidän lisäksi voidaan estää suosituksia, joita pitäisi, joiden täytäntöpanisesti kes, vähän kyseenalaista. Meidän pitäisi kaikkien osoittaa tahtoa ja lojaalista toiminnan välillä näissä kysymyksissä. En materia de derechos humanos entre eh, Tässä tarvitaan kaikkein kolmen toiminnan en niin tietysti viittaa vain neuvoston komission ja parlamenttiin, vaan mihin ja naiset, toimivat näissä kolmessa toimielimessä ihmisoikeuskysymysten parissa, koska täällä nämä voimasuhteet näyttävät tavallaan hiukan myönteisemmiltä – Ja varmasti voimme helpostikin löytää konsen, yksimielisyyttä eri aiheista näiden tahojen kesken. Kiitoksia, herra Obiols. Onko oikeusta perustaa meidän keskiselle lojallisuudelle. Kun tässä pitäisi yrittää vastata lyhyesti tähänkin kysymykseen. Jos on muistuttaa hiukan muistajanne, koska tämä hyväksyttiin viime vuonna 2008, ja nyt on ehkä hiukan vaikeampi nähdä taaksepäin ja aloitteita, joita sitten minun on tehty silloin, kun tämä mietintö hyväksyttiin. Miten neuvosto ja komissio ovat toteuttaneet näitä suosituksia. Mietintö pyrkii järkiperäistämään sanktiopolitiikkaa, saamaan aikaan suurempaa avoimuutta ja tehokkuuteen näin ollen myös uskottavuutta Ensimmäinen tehtävä, joka meistä oli välttämätön liittyen ensimmäiseen suostukseemme, on, että tehdään syvällinen vaikutusarvioinnin tutkimus, koska me ei, meillä ei ole globaalia näkemystä tällä hetkellä siitä, miten sanktiot todella vaikuttavat käytännössä. Niitä on kohdennettu noin 30 maahan. Siis ensimmäinen pyyntö, syvällinen vaikutusarviointi, jotta tiedämme, miten tämä on vaikuttanut toiseksi kurinalaisen metodin aikaansaaminen pohjautuen aikaisempaan. Sanktio on siis pol- väline, joka on poliittisesti varsin herkkä ja arkaluontoinen. Ja tavallaan tässä tarvitaan syvällistä asiantuntevuutta. Pitää tuntea erityistilanteet siinä maassa, johon sanktiot mahdollisesti kohdennetaan. Sitten täytyy saada aikaan selkeät kriteerit, joiden tarkoituksena on pitkällä aikavälillä – toteutukseen saakka tietää, mikä sitten saa, johtaa siihen, että sanktiot puretaan. Kolmantena se seikka, että sanktiopolitiikka täytyy ottaa mukaan globaaliin politiikkaan. Se on tällainen väline välineiden joukossa. Mm, edelleen täytyy pystyä tukemaan myös kyseisen maan kansalaisjärjestöjä, ihmisoikeus mm, tukea näitä tahoja, jotka vievät omaa politiikkaamme kyseisessä maassa eteenpäin. Sitten pitää pyrkiä laajentamaan perusteluita, jonka kautta voidaan perustella sanktiot, jos tahallisesti peruuttamattomasti on heikennetty ympäristö. Muistan, että neuvostot täysistunnossa tuki, korosti juuri tätä seikkaa. Ja että tässä onnistuttaisiin, niin meidän viimeinen perus, liittyy siihen, että perustettaisiin riippumattomien asiantuntijoiden verkosto, koska olemme sitä mieltä, että jotta voidaan määritellä sanktiot ja niiden sisältöä ja luonne, että ovat mahdollisimman tehokkaita tietyssä tilanteessa, niin voitaisiin määritellä tällaisia täsmällisiä kriteereitä ja näin voitaisiin mitata säännöllisesti sitä tapaa, jolla asiat etenevät. Tässä meidän siis täytyy vahvistaa asiantuntevuutta komissiossa komissiolla on kuitenkin aika rajalliset voimavarat tällä hetkellä. Tietysti voimavaroja on, mutta tämä työ on kuitenkin varsin monimutkaista. Siis viimeinen etus asiantunte, riippumattoman asiantuntijaverkoston perustaminen, joka tukee sitten meidän politiikkaamme. Tässä aivan lyhyesti perussuositukset tässä sanktio mietinnössä. Nyt tämän puheenvuoron Rova Arnolle. Hän on komissiosta josta kovasti pidämme. Hän hänen aiheenaan ovat juuri ihmisoikeudet. Kiitoksia. Yritän vastata lyhyesti, koska olemme antaneet jo kirjallisen vastauksen. Mielestäni on todellakin mielenkiintoista, että tutkitte näitä mietintöjä yhdessä, koska yksi yleisimmistä haasteista on juuri, juuri liittyy johdonmukaisuuteen, miten eri välineet sitoutuvat, nivoutuvat toisiinsa. Joten on hyvä, että nämä mietintöt tehtävän yhdessä on tehokkaampaa ja kiitän teitä tästä valinnasta. Eli menen nyt yksityiskohtiin, mitä tulee oman osuuteemme. Tartun siihen, mitä esittelijät ottivat esille. Siis herra Anjo Letto esitti täsmällisen kysymyksen ihmisoikeuslausekkeesta ja komission panoksesta, johon hän viittasi. En tiedä, oletteko nähneet viime joulukuisen Koreperin pöytäkirjat tehtiin pyyntö niin neuvoston kuin komission kuin pääsihteeristöltä laittaisiin yhteinen asiakirja, jossa käsiteltäisiin lausekkeita. Me tulee ihmisoikeuslausekkeeseen, voin rauhoittaa teitä. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämä on lauseke, joka on tällainen varsinainen lausake, joka löytyy kaikista sopimuksistamme ja se tulee pysymään siellä jatkossakin. Ja se liittyy myös keskeytyslausekkeeseen, joka mahdollistaa sen, että poikkeusolosuhteissa voidaan ryhtyä toimiin, jotka yleensä ovat kiireellisiä väliaikaisia toimenpiteitä, ja erityisesti halusin pitää esimerkkinä kotonuuta, mutta muitakin löytyy. Näin voidaan tavallaan järjestelmästi käyttää hyväksi näitä lausakkeita ja pystyä paremmin kumppaneidemme kanssa toimimaan ilman, että syntyy liian suuria um- erimielisyyksiä heidän kanssaan. Ja tässä olemme pikemminkin kotonumallin puolella konsultoidaan kielellisesti, järjestelmällisesti kaikkien, kaikkia maita tai neuvotellaan niiden kanssa. Tämä on mikään kyseenalaistamislauseke. Tässä lausekkeessa on mukana eri tekijöitä, luonnollisesti mukaan lukien pyyntö kolmansille maille, että ne tekisivät työtä kansainvälisten sopimusten ratifioinnin eteen mukaan lukien kansalliset suunnitelmat, joita osittain EU rahoittaa, jotta voidaan viedä eteenpäin poliittisia prioriteetteja. Tätä kaikkea pitäisi tavallaan järjestelmällistää. Tämän suhteen ei ole mitään epäselvyyttä, mutta halusimme tehdä tällaisen raportin, koska jo viiden vuoden ajan on ollut tällaisia lausekkeiden päällekkäisyyttä, enkä nyt ollenkaan puhu muusta ihmisoikeuslausekkeesta. Neuvoston ja komission pääsihteistö laativat tästäkin asiakirjaa. Mitä tulee sitten edustustojen johtajiin? Tietysti on eri, tämä tehtävä on erittäin tärkeä, kun puhutaan näistä johtajista. Kyse on komissio, mutta myös jäsenvaltioiden edustustojen johtajista. Komissiolla tietenkin on etunaan toimistot tai edustukset kaikkialla maailmassa, vaikka, vaikka jäsenvaltioilla näitä ei kaikkialla ole. Heillä on varsin selkeä toimeksianto, Lutkin tähän, tähän puuttui. Heidän, heidän velvollisuutensa on poliittisen raportoinnin yhdessä puhua myös ihmisoikeuskysymyksistä. Heidän velvollisuutenaan on käydä säännöllistä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa ja myös suurlähettiläiden suor- suurlähetysten kollegojensa kanssa. Kerran vuosi he laitavat yleisen kertomuksen ihmisoikeustilanteesta ja joka tapauksessa ennen joka ikistä vuoropuhelua ihmisoikeuksista tarvitsemme myös tällaisen kontekstikatsauksen. Haluan myös sanoa, että sekin puheenjohtajakaudella olemme pyrkineet sovittamaan paremmin yhteen poliittisen dialogin ja välineet, jotka ovat yhteistyön välineitä niin komission kuin jäsenvaltioiden kohdalla. Ja olemme pyytäneet yksikköjen johtajalta ennen tapaamisia kolmansien maiden kanssa, että he laisivat luettelon eri hankkeista arvioiden, jos mahdollista, laatua. Vaikutusten johtajan rooli on siis erittäin tärkeä. Te tiedätte erittäin hyvin, olemme hajauttaneet apua maksimiinsa. Siis luotamme näissä, varsin pitkälle näissä kysymyksissä lähetys, a, a, lähetystöjen johtajiin. He ymmärtävät parhaiten tilanteen, myös ihmisoikeustilanteen paikan päällä. He pystyvät näkemään paremmin jäsenvaltioiden kanssa, erityisesti mitä tulee kehitysyhteistyökonsensukseen, kuka mitäkin tekee, jotta ei päällekkäistä synny. Ja he voivat toimia yhteistyössä myös päärahoittajien kanssa, viittaan YK esimerkiksi Viime aikoina on esitetty paljon temaattisissa kysymyksissä nais- ja lapsiasioissa. Me olemme yhteistyössä UNICEFin ja UNIFAMin kanssa ja paikan päällä toimitaan yhteistyössä edustustojen kanssa, jotta syntyy synergiaa eikä synny päällekkäisyyttä, joka on tehotonta. Te puhuitte meille asioista, jotka turhauttavat teitä mitä tulee näihin maastatioksiin papereihin, asiakirjoihin, emme ole antaneet täsmällisempää tietoa. Se johtuu siitä, että nyt olemme tarkistamassa näitä maastrategia-asiakirjoja. Henkilökohtaisesti minä haluaisin, että nähtäisiin, mitkä ovat prioriteetteja. Jo nyt on vuoropuhelua 30 maan kanssa suurin piirtein. On kuusi dialogia Troikan kanssa, Iranin kanssa tämä on keskeytetty käsittelee myös näitä ihmisoikeusasioita. On, meillä on ku, kuusi troikakonsultaatiota mukaan lukien Venäjä, jotka ovat vähän, siis, tai maiden kanssa, jotka ovat kehittyneempiä lähempänä meidän rajojamme tavallaan. Sitten on 14 alikomiteaa, jotka käsittelevät yhteistyösopimuksia. Sitten on, sitten käydään kolmea dialogia paikallisella tasolla, jotka ovat meneillään viittaan Vietnamin ja Pakistanin. mainitsittekin Intian. Sitten kolme uutta lähtee liikkeelle tänä vuonna Tsekin kaudella Armenian, Georgian ja Azerbaidžanin kanssa. Siis on aika paljon. Me haluaisimme toimia niin, että näissä maastrategia-asiakirjoissa nähtäisiin, mitkä ovat prioriteetteja ja se, mitkä projektit liittyvät mihinkin maahan, koska temaattisesti voidaan todeta, että pitää tehdä työtä nais- ja lapsiasioissa esimerkiksi. Mutta uskon, että vaikkei ihmisoikeus toimivaltuus on annettu kaikille edustustolle, niin prioriteetteja ei anneta kaikissa maastrategisissa asiakirjoissa. Siksi me voi nyt vastata, koska kollegojen kanssa olemme läpikäymässä näitä kysymyksiä. Tämä liittyy tavallaan tähän mainstreamin hankkeeseen pyrkien suurempaan tehokkuuteen. Sitten herra Obios puhui Valensian mietinnöstä. Hän puhui kahdesta tärkeästä kysymyksestä. Hän puhui kahdenlaisista mittatikusta kyllä ja ei. On aivan selvää, että ulkosuhteissa ihmisoikeudet kuuluvat arvoihimme – Nämä ovat meille luonteenomaisia, tämä näkyy pitkällä aikavälillä, mutta on muitakin intressejä. On aivan ilmeistä, että ei voida käsitellä samalla tavalla Kiinaa ja Burmaa. Tämä olisi poliittinen kysymys. Tästä voidaan sanoa kaksikin asiaa. Pyrimme järjestelmällisyyteen kaikkien maiden kanssa. Tietysti poliittisesti täytyy tehdä tietynlaista välitystoimintaa, mutta asiat otetaan esille täsmällisten suuntaviivojen valossa. Näin tehdään siis järjestelmästi kaikkien maiden kanssa. Pitää nähdä myös, miten asiat kehittyvät. Siis meillä on mennyt 400 vuotta, että on päässyt tähän, ja vieläkin on paljonkin ongelmia. Ping-pong-peliä tavallaan käydään vaikka Venäjän kanssa. Tässä mielessä tämä on tulevaisuuden haasteita. Pitää siis nähdä tämä ihmisoikeustilanteen kehittyminen. En tarkoita tällä sitä, että Kiinassa kaikki on hyvin, mutta Kiina on edistynyt valtavasti 30 vuoden aikana ja meidän kannaltamme katsottuna meidän pitää ottaa tämä huomioon. Komissio se varsin dramaattista, jos mitään kehitystä ei tapahtuisi mutta ei voi pyytää maalta, joka alkaa avautua, että ne ovat samalla tasolla kuin me. Se on aivan selvä asia. Tämä on siis hiukan vaikea kysymys, mutta tietysti meitä voidaan tästä arvostella ja meidän pitää kantaa tästä vastuu. Me pyrimme siis olemaan mahdollisimman systemaattisia, niin kuin sanoin. Te itse sanoitte, herra Viols, että myönteistäkin on, ja uskon, että kollegat, joilla on en, minua enemmän kokemusta, kuten Rova Jonkalla, he voivat sanoa, että edistystäkin on kuitenkin saatu aikaan ja paljon. On selvää, että edistystä on tehty dialogien määrässä. Nyt dialogi ei ole sinällään päämäärä ja tavoite, mutta on yhä enemmän maita, joiden kanssa vuoropuhelua voidaan käydä, jotka ainakin tuntevat velvollisuudekseen vastata. Ja jos meillä on huono matuto, se on jo hyvä merkki. Sitten toinen asia tematiikasta. Paljonkin on edistytty kuolemanrangaistusasiassa, temaattisessa kysymyksessä, nais- ja lapsiasioissa, naisten ja lasten ää, suojelussa. Troika vuoropuhelussa pyritään juuri parempaan tilanteen arviointiin. Lopuksi haluaisin vielä puhua haasteista, jotka on esillä myös parlamentin mietinnössä. Unohdin Rova Floyd mainita nämä pakotteet. Pakot puutteet myös kuuluvat kritiikin, joita, josta olemme kuulleet, kun meitä on syytetty kaksinaisten mittatikkujen käytöstä. On kuitenkin eri välineitä toimia. Mitä tulee sitten verkostoon. tällä hetkellä en tiedä, oletteko tietoinen siitä, että tähän ajatukseen on tartuttu ja perustettaisiin tällainen verkosto kohdalla. Tällä hetkellä todellakin olemme käsittelemässä tapaus tapaukselta näitä kysymyksiä, että ymmärrettäisiin missä määrin sanktiot voivat olla tehokkaita ja minkälainen ero on tällaisen sattumanvaraisten sanktioiden ja kohdentun sanktioiden välillä, koska ikävä kyllä on haluttaisin jotakin systemaattista ja teoreettista järjestelmällistä, mutta silti nämä ovat varsin hankalia asioita ja ne liittyvät aina oma tapauksessa, mitä tulee haasteisiin, tehty esille useat, ensinnäkin johdonmukaisuus, toimielinten välinen, to, institutionaalinen johdonmukaisuus. Kaikki olemme voittaneet siinä, että on saatu aikaan tällaista dialogia ja toimijat ovat olleet varsin avoimia toimijakseen dialogissa parlamentin kanssa ja se on mielestäni hyvä asia. Mitä tulee sitten johdonmukaisuuteen välineiden kohdalla, tietysti paikallistasolla – Tietysti voidaan pyrkiä parempaan komission ja sen valtioiden välillä. Tietysti tähän liittyy myös itse dialogi ja ne, se, mitä neuvostossa tehdään, sitten mitä tulee. Sitten ulkoinen ja sisäinen johdonmukaisuus on myös tärkeä haaste. Usein estetään dialogi tällaisena kahden suuntaisena. Nyt tässä pitää kyllä pystyä esittämään myös itsekritiikkiä ja tämä on tietty haaste. EU, se pitäisi lopettaa tällainen saarnatyyli. Pitäisi paremmin pystyä selittämään asioita niin, että kolmat maat näkevät, että se on heidän omansa, oman etunsa mukaista toimia tällä tavalla. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus on erittäin tärkeä kysymys. Sitä usein kyseenalaistetaan meidän pitää myös olla tarmokkaampia, kun puhumme sosiaalisesta taloudellisista oikeuksista. On selvää, että olemme korostaneet paljon poliittisia sivili- kansalaisoikeuksia. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, että tämä on suuri viime vuosien edistysaskel, mutta jotta ehkä tässä tarvittaisiin vielä että pystyisimme itse näkemään, mitä sisäisesti teemme, jotta voisimme antaa hyvää esimerkkiä voimme hyvin sanoa, että meilläkin on ongelmia vankiloiden kohdalla. Välineet eivät ole samoja. Tämä on haasteena kaikille toimijoille, myös parlamentille. Siis kaikki se, mitä tapahtuu turvallisuuden alalla ja oikeuslaitoksessa. Sitten kahdenkeskisyys ja monenkeskisyys. Tässä olemme ponnistelleet kovasti, vaikka sitä ei ehkä näe. Latinalaisessa Amerikassa on toimittu varsin paljon, johon no, herra Opios viittasi. Ainakin kerran vuodessa yritämme järjestää kokouksen Genevessä ja New Yorkissa. On siis yhteisiä kohteita, mutta erimielisyyden kohteita. Miten voidaan paremmin sovittaa yhteen kahden kesken dialogin? Niitä siinä, siellä järjestelmästi puhutaan siitä, mitä tapahtuu kansainvälisellä tasolla. Ajatuksena on sanoa kahden tasolla että tuetaan kolmansien maiden liittymistä tiettyihin, tiettyihin yleissopimuksiin ja yritämme saada heidät seuraamaan omia politiikkoja, esimerkiksi kuolemanrangaistuksen kohdalla tai kyseessä voi olla seksuaalisen syrjinnän vastainen taistelu tai ja niin edelleen. Ja kun puhutaan asioista myös kansainvälisellä tasolla, tämä voi parantaa dialogia mielestäni. Näin Siis ihmisten mentaliteetit ovat erilaisia, ajatukset vaihtelevat ja à New York, mais je crois que dans la cohérence johdonmukaisuuskysymyksessä on kuitenkin mielestäni paljon edistetty. Sitten yksi haaste vielä, kun asetetaan prioriteetteja – eri maiden kesken. Kaikkeen ei pysty kaikkeen kanssa. Pitäisi pyrkiä toimimaan tehokkaasti, yrittää käyttää mahdollisimman pitkälti mainstreamin välineitä toimimaan siis niin, että Siis tämä pitää ottaa mukaan kaikkeen politiikkaan, tänään aikaisemmin sanoi. meillä on nämä temaattiset suuntaviivat, kuolemanrangaistus, naisten lapset, kiduttamisen vastainen taistelu niin edelleen näistä kaikista asioista on suuntaviivat. Sitten tärkeäksi kysymyksen varmasti muodostuu kansais- kansalaisjärjestöjen rooli ja asema. Me liitämme nämä järjestöt, liitämme oikeastaan aina dialogiin on kyse sitten troikadialogista tai dialogista, jota komissio käy – tässä onnistu enemmän, enemmän tai vähemmän. Yritämme käydä myös paikallista vuoropuhelua, mutta joidenkin maiden kanssa, taisi olla Turkmenistan, sen kanssa ei ole tässä onnistuttu, vaikka yritämme kyllä. Se on tämä väline, joka on rakas parlamentillekin, nimittäin ihmisoikeus- ja demokratian väline. Tätä kautta voimme olla suoraan yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan ja järjestöihin. Kansalaisyhteiskunnalla on todella ongelmia näissä kysymyksissä. Lainsäädäntö on usein rajoittavaa, vapauksia rajoitetaan henkilökohtaisesti. En tiedä, mitä tapahtuu talousen kriisin takia. Mielestäni näihin kysymyksiin pitää kiinnittää suurta huomiota. Ja kaikki toimielimet, mukaan lukien parlamentti, kun niillä on eri yhteyksiä, niin ne pitää pyr- pyr- pyrkiä seittämään niitä tuki kansalaisjärjestöille – ja paikalliselle kansalaisjärjestöille on tärkeää. Meidän ei pidä aina toimia vain suurten kansalaisjärjestöjen kanssa, vaan tukea myös paikallisia pienempiä järjestöjä, joilla on suuria ongelmia ja vaikeuksia, kuin sitten Kongosta tai jostakin muusta maasta. Kiitoksia joka tapauksessa paljon teidän tuestanne. Ja niin kuin sanoin, haluamme jatkossakin käydä avointa vuoropuhelua parlamentin kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Arno teidän puheenvuorostanne. Tämä oli erittäin selkeä analyysi. Madame Kionka. Madame Kionka, donc... Rova Kionka neuvostosta. E, herra Solanen, ihmisoikeuserityisedustaja. Thank you, Madam Chair, <clears throat> but I do feel it's more appropriate. Kiitos, mutta minusta olisi soveliampaa, että puheenjohtajamaan edustaja saisi seuraavan puheenvuoron. Si vous voulez. Madame Dula. Jos niin haluttaa, edustaja Dula. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset äh, kollegalleni Euroopan komissiosta, joka antoi tässä erinomaisen katsauksen näistä asioista, jotka koskevat Euroopan parlamentin katta, mietintöjen kattamia asioita. Me pidämme myös näitä mietintöjä erittäin tärkeinä ja olemme työskennelleet neuvosto ja komissio yhdessä näiden suositusten seurannan parissa. Haluaisin ottaa esiin muutamia painopisteasioita näistä kahdesta mietinnöstä, koskapa komissio on teille jo tässä antanut hyvin laajan katsauksen näistä suosituksista, jotka ovat osa näistä ihmisoikeuslausekemietinnöistä. mietinnöistä joka myös on komission vastuulla. Neuvosto pitää tärkeänä näitä mietintöjä ja koko ihmisoikeuspolitiikkaa. Neuvosto on Euroopan parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että EUn ihmisoikeuspolitiikan avoimuus ja johdonmukaisuus on parantunut ja Tseki puheenjohtajamaana pitää prioriteettina sitä, että ihmisoikeuspolitiikka on koherenttia. Samoin tämä koskee sitä, että painotetaan enemmän demokratiaa. Näemme ihmisoikeudet ja demokratian yhtenä tavoitteena, joka on meidän politiikkamme keskipisteenä koko työryhmän näkökulmasta. Puheenjohtajan mietintö sanktioista, pakotteista. Periaatteet liittyvät liittyen sanktioihin ja rajoittaviin toimenpiteisiin liittyvät hyvin pitkälti ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltionäkemyksiin. Ja tähän liittyy se, että ihmisoikeudet otetaan mukaan kaikkiin Euroopan unionin politiikan aloihin. Tämä ulottuvuus on hyvin otettu huomioon neuvostossa. Kuitenkin on aiheellista painottaa, että sanktioita ei käytetä ainoastaan ihmisoikeus kysymyksissä, vaan myös esimerkiksi rauhanturvaamisessa, kansainvälisissä turvallisuuskysymyksissä, EUn keskeisissä intressikysymyksissä ja kansainvälisissä yhteistyössä on myös muita syitä käyttää pakotteita, mutta usein ne liittyvät ihmisoikeuskysymyksiin. Työryhmä jatkaa niitä käytänteitä, jotka Ranska puheenjohtajamaana jo hyväksyi ja pyrimme valmistelemaan neuvoston muille työryhmille äh, ohjeita ja antamaan tietoja arvioimaan ihmisoikeustilanteista muissa maissa teimme tämän Ranskan puheenjohtajakauden aikana esimerkiksi Uzbekistanista ja sitten me tulemme työstämään näistä, näitä ihmisoikeus tietyistä toimenpiteistä Valko-Venäjällä ensi viikolla meidän seuraavassa työryhmän kokouksessamme. Otamme myös huomioon kansalaisyhteiskunnan roolin tietyissä maissa – sekä muiden toimijoiden näkökannat kuin vain ulkoasioiden ministeriöiden kannat. Täällä on mainittu kansalaisyhteiskunnan rooli. Ja se on asia, jota me painotamme kovasti. Mutta meillä on kuitenkin vielä paljon työtä tehtävänä. Tämä tulee esiin kaikessa neuvoston ihmisoikeustyössä, siis tämä kansalaisyhteiskunta ja kumppanuus, yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa. kun painotin sitä, että pakotteet eivät aina lähde ihmisoikeusloukkauksista, on hyvä sanoa, että työryhmän rooli ja ihmisoikeusnäkökantojen huomioiminen on, huomioiminen on vain yksi osa hyvin monimutkaista ja laajaa kuviota, jossa me toki, kun vastaamme ihmisoikeuskysymyksissä, pyrimme me pääsemään eteenpäin ja, ja muuttamaan tilannetta, mutta kuitenkin tämä on vain yksi osa laajoja suhteita näiden kyseisten maiden kanssa. pakotteista vielä. On hyvä sanoa, että neuvosto arvostaa parlamentin tapaa työskennellä hyvin kohdennettujen pakotteiden pohjalta sen vuoksi, että meidän on huomioitava humanitaarinen tilanne ja ne seuraamukset, joita näistä pakotteista syntyy väestölle. Pidän myös hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti haluaa ottaa nämä asiat keskusteltavaksi myös muiden parlamentaaristen valtuuskuntien kanssa, mikä on hyvin tärkeää, että saamme tämän viestin eteenpäin Euroopan unionissa. Nämä ovat asioita, joita on selitettävä ja vietävä eteenpäin myös muille kumppaneille ympäri maailmaa. Jos sitten vielä sanoisin jotakin näistä vuoropuheluista. Puheenjohtajamaa on käyttänyt hyvin paljon vuoropuheluita, erityisesti Kohonin käynnistämättä edellisen troikan aikana. Näihin liittyvät myös nämä pitkän aikavälin vuoropuhelut, joita EU on käynyt jo jonkin aikaa esimerkiksi Venäjän ja Kiinan kanssa, mutta myös muita tärkeitä vuoropuheluita esimerkiksi Keski-Aasian valtioiden kanssa. Uusia vuoropuheluita Tsekki puheenjohtajakauden aikana tulevat olemaan Etelä-Kaukasuksen maan kanssa, maiden kanssa käytävät vuoropuhelut. Joskus nämä isot vuoropuhelut Kiinan tai Venäjän kanssa, niissä on esimerkiksi kansalaisyhteiskunta, poliitikot, Euroopan parlamentti kiinnittävät niihin hyvin paljon huomiota. Mutta vähemmän houkuttelevat vuoropuhelut eh, saattavat välillä kuitenkin tuoda enemmän menestystä mukanaan. Jotkut kumppanit ovat sitoutuneempia siihen, että vuoropuhelut olisivat menestyksekkäitä. Kohon kiinnittää myös paljon huomiota ihmisoikeusvuoropuheluiden säännölliseen arvioimiseen. Kaikkia vuoropuheluita ei arvioida samalla tavalla, mutta me painotamme kunnollisia keskusteluita työryhmän sisällä esimerkiksi sinne, miten äh, määritellään esityslistat niin, että voidaan todellakin keskittyä tärkeisiin asioihin ja ottaa esiin niitä asioita, jotka ovat erityisen tärkeitä niihin aikoihin, kun vuoropuhelu käydään. Ja me myös teemme paljon seurantaa jälkeenpäin. Komissio valmistelee aiheluettelon, jota äh, on seurattava – ja me työskentelemme tämän seurannan parissa vuoropuhelukierrosten välillä kunkin maan edustustojen kautta. Tämä on myös tärkeä tapa tehdä näistä vuoropuheluista tärkeämpiä ja myös tehokkaampia loppumetreillä. Kansalaisyhteiskunnan roolia on täällä painotettu, se on meidänkin mielestämme hyvin tärkeä. Ja pyrimme tapaamaan kansalaisyhteiskunnan edustajia jokaisen ihmisoikeusvuoropuhelun aikana. Mutta kuten komissiokin sanoi, toinen vastapuoli ei välttämättä aina tätä hyväksy, mutta me pyrimme siihen. ja pidämme sitä hyvin keskeisenä, koska vuoropuhelua on käytävä useilla eri tasoilla, ei ainoastaan viranomaisten ja instituutioiden kanssa, vaan myös kansalaisyhteiskunnan tasolla ja Euroopan unionin että vastaanottavan maan kansalaisyhteiskuntien kesken. Euh, Kiitos. Meillä on Kohonin tuleva puheenjohtaja myös paikalla. Ja kiittäisin teitä, koska te olette se, joka täällä takaa jatkuvuutta. Ja tästä, tätä kautta nyt jatkuvuuskin taataan. Nimenomaan liittyen näihin käytänteisiin, jotka on käynnistetty tämän mandaatin aikana. Olkaa hyvä. Madam Puheenjohtaja, kiitoksia ja olen kiitollinen mahdollisuudesta osallistua tähän kokoukseen. Äh, tulevana puheenjohtajana äh, odotan äh, kovasti yhteistyötä, läheistä yhteistyötä kanssanne tulevana vuotena. Ja kuten aivan oikein sanoitte, tässä keskustelussa on nyt mahdollisuus jatkuvuuteen. Yleensä puheenjohtajavaltio on keskustellut neuvoston puolesta, mutta minä odotan kovasti jatkuvaa vuoropuheluamme ihmisoikeuskysymyksistä. Rova Jonka, haluatteko te lisätä jotain? Kiitos puheenjohtaja. Minä teen vain muutaman pienen lisäyksen siihen, mitä neuvoston puheenjohtaja ja komissio jo sanoivat. Ihmisoikeuslausekkeista. Tärkein asia tuli jo sanottua, että Ihmisoikeuslauseke on tärkein lauseke, on muita tärkeitä äh, poliittisia lausekkeita. En haluaisi äh, vaikuttaa äh, keskusteluun Koreperissä. Toinen keskustelu, kuten komission jäsen sanoi, enkä siksi halua puhua tästä asiasta enempää tässä vaiheessa. Valencianon mietinnöstä sitten ensinnäkin Herra Obi oli myönteinen arvio, olen sitä samaa mieltä. Olemme saaneet hyvin paljon tästä mietinnöstä ja keskustelusta hyvin paljon hyvää ja tämän mietinnön suosituksista. Yksi näistä asiasta ovat nämä luottamukselliset tiedotukset komission neuvoston sihteeristön ja valitujen mm, meppien välillä täältä valiokunnasta. Nämä luottamukselliset keskustelut toivoisin kovasti, että tulevaisuudessa ehkä useammat mepit olisivat kiinnostuneita näistä luottamuksellisista tiedonannoista, että näistä julkisista kuulemistilaisuuksista, joita meillä on vuoropuhelujen jälkeen ja niitä ennen ja kun käsittelemme vuoropuhelujen tuloksia. Usein näemme täällä kolme tai neljä sitkeää sissiä. Vaikuttaa siltä, että on hyvin vähän meppejä, jotka ovat kiinnostuneita näistä vuoropuheluista, joten olisi mukava, jos useammat olisivat kiinnostuneita. Sitten herra Obiol myös puhui äh, mietinnön eri osista ja tarpeesta toimielten väliseen lojaalisuuteen ja että pitäisi äh, rakentaa silta henkilöiden välillä. En halua nyt mennä tähän äh, Montesquieu-keskusteluun, jota yleensä käyn. Puheenjohtaja on sen kuullut jo kovin usein, mutta olen erittäin iloinen siitä, e, e, että tämä mietintö hyväksyttiin. Olen iloinen siitä, että e, vaaditaan neuvoston sihteeristön ihmisoikeus yksiköille enemmän henkilökuntaa. Olisi hyvä, jos tällaisia huomautuksia olisi useammin, joten hyvä, että piditte sen siellä mietinnössä. Sitten vuoropuheluista komission kollegani muistutti minua siitä, että on järkevää myös lisätä tietoisuutta siitä, että kyllä meillä on vuoropuheluita varten suuntaviivat, ihmisoikeusvuoropuhelujen suuntaviivat. Ja lisäksi meillä on muita suuntaviivoja, ja ne ovat usein kolmansien maiden kanssa käy kestävien vuoropuhelujen ja keskustelujen asialistalla. Viimeiset kaksi puheenjohtajakautta ovat käyttäneet kaikkien näiden seitsemän ihmisoikeusvuoropuhelun suuntaviivan uudistamista. Ja me olemme myös katsoneet humanitaarisen oikeuden suuntaviivojen uudistamista niin, että voimme julkaista ne kirjasena tapahtumassa, jonka valtio järjestää maaliskuussa joten olemme siis uudistaneet kaikki suuntaviivat. Ne ovat kaikki oikein tuoreita, ne on muokattu viimeisen kuuka- viimeisten kuukausien aikana neuvoston toimesta. Sitten sanktioista. Olen samaa mieltä edustaja Flotre, että tämä mietintö hyväksyttiin vasta vähän aikaa sitten, joten on vaikea arvioida toimintaa näinä parina välikuukautena, mutta ainoa asia, jonka haluaisin sanoa, että minä en mielelläni tukisi lähestymistapaa, jossa järjestelmä saa liikaa automatiikkaa. Nimittäin sitten otamme pois tehtävät politiikalta. Tämä on kuitenkin päätöksen tekoa, joka on neuvoston käsissä. Meidän eh, ei pidä rakentaa tästä mitään konetta, vaan poliittisilla päätöksillä pitää olla sijaa. Kiitoksia. Hiukan saman suuntaista kuin omastakin mietinnöstäni löytyy. Tätä ehkä kiinnostaisi lukea se. Haluavatko valiokunnan jäsenet tässä vaiheessa kommentoida? Raubiols, Anjoletto, voisi kommentoida komission neuvoston antamia vastauksia. Herra Anjoletto. Eh, Kyllä. Halusin eh, ensinnäkin kiittää komissiota, koska mielestäni se on tehnyt suuria ponnistuksia eh, päästäkseen enemmän sisään tähän asiaan ja sitten olisi mielenkiintoista nähdä tämä lisäasiakirja ja katsoa, miten tätä lauseketta on sovellettu. Sitten mitä tulee neuvoston puheenvuoroon. No, suoraan sanottuna, minä en tiedä mitä minun pitäisi sanoa. Että meidän pitää työskennellä ihmisoikeuksien ja demokratian parissa, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja pitää olla jatkuvuutta eri puheenjohtajakausien välillä. Ne ovat asioita, ei niitä varten tarvitse tulla tänne parlamenttiin sitä kuule, vaan kyllä pienet lapsetkin sen tietävät. Kyse on siitä, miten järjestetään eurooppalainen instituutioiden arkkitehtuuri. Tässä asiassa komissio ei voi mennä eteenpäin, jos neuvosto ei tee päätöstä tai ota kantaa. Neuvosto on toimenpaneva valta, joten tästä, tämän asian suhteen minä en saanut mitään vastausta, en edes tähän ensimmäiseen kysymykseen, nimittäin 96 artiklan soveltaminen ja se, että mahdollisesti kahdenvälisesti keskeytetään sopimuksen täytäntöpä, mitä ne mieltä puheenjohtajavaltio on siitä, että alavaliokunnat osallistuvat järjestötoimintaan ja niin poispäin. Neuvosto ei sanonut mitään. Neuvosto otti esille erilaisia ongelmia joista voidaan keskustella, kyllä. Minä nyt vain sanon, että jos tämä on ö, tilanne siellä, no viimeinen kommentti myöskin vuosikertomuksissa, joita te, tehdään ihmisoikeuskysymyksistä. Ei meidän lähestymistapamme ole äh, käsitellä asioita tapaus tapaukselta ja sanoa, että äh, viimeisen kuuden kuukauden aikana puheenjohtaja, tälle kuudelle kuukaudelle puheenjohtaja on valinnut kolme valtiota, jonka tilannetta saiko mennä tarkkailemaan paikan päälle. Mutta meidän ongelmamme on erilainen, nimittäin pystymmekö menemään eteenpäin ihmisoikeuskysymyksissä yleensä ja muotoilla sellaisia lausekkeita ja sitoumuksia, joita sovelletaan aina, tietäen, että mikään ei ole automaattista ja että tällä tavoin päästään eteenpäin. Mutta tästä asiasta en ole saanut komissiolta mitään vastausta. Lähtien 96 artiklasta en saanut vastausta tämän hetkiseltä puheenjohtajavaltialta enkä seuraavalta. Joten jos minun pitää antaa sanoa mielipide, niin olen täysin tyytymätön neuvoston vastauksen. Pyytäisin, en tiedä sopiiko tämä puheenjohtajalle, e, että saisimme kirjallisen vastauksen joihinkin näihin, näihin kysymyksiin. Kirjallisessa vastauksessa ei voida niin kovasti kiertää kuin kissa kuumaa puuroa. Ö, e, täytyy todellakin antaa selkeitä vastauksia ainakin joihinkin kysymyksiin. Niinhän teimmekin herran kysyin, pyysimme, että komission neuvosto vastasivat kerrasti. Komissio vaikka vaikankin varsin hyvin. Tähän neuvosto ei. Olen odottanut vielä neuvoston vastausta, joka olisi täsmällisempää tietoa koskien juuri näitä mietintöjemme suosituksia, herra Obios. Että halua kommentoida siellä. Kiitoksia. Nyt varmaankin voimme lopettaa. tähän, koska nyt asia on tavallaan loppuun käsitelty tällä kertaa. Kiitän Euroopan komissiota, neuvoston eri edustajia, puheenjohtajaa, Orva Konkaa hänen puheenvuorostaan ja heidän läsnäolostaan.